Witam Państwa. We should start. Ja wiem, że, to, że dzisiaj... Luulenpa, että meidän tulisi aloittaa. Tiedän, että nyt on maanantai. Puolassa on jopa kuuluisa musiikkikappale, jonka otsikkona on, että ei pidä maanantaista. No, nyt on kuitenkin maanantai ja kello on jo yli kolme, eli on aika käynnistää työt. Tervetuloa kaikille. Tänään ohjelmassamme on julkinen kuulemistilaisuus kahden valiokunnan yhteisenä kuulemisena. Kyse on kahdesta äh, erillisestä valiokunnasta luonnollisesti, mutta kuitenkin äh, meidän aiheemme ovat osittain yhteisiä eli ympäristövaliokunta ja toisaalta maatalousvaliokunta. Nyt en vielä mene aivan viralliseen kokousosuuteen, vaan odotan ympäristövaliokunnan puheenjohtajaa saapuvaksi paikalle. Hänhän vastaa sitten toisesta paneeliosuudesta. Tämä kuulemistilaisuus välitetään myös suorana internetin väli, käännytyksellä ja tulkkaus on käytössämme 20 kielellä. Kaksi valiokuntaa, jotka ovat tässä kuulemisessa edustettuina, siis tämän jo mainitsin, ja haluan toivottaa molempien valiokuntien jäsenet tervetulleeksi. Aiheenamme on elintarvikkeiden ja maataloustuotteiden alkuperämerkinnät. Järjestämme tämän siis yhteisenä kuulemisena. Ennen kaikkea perehdymme kuulemisessa kansallisiin käytäntöihin, järjestelmiin, alkuperämerkintöjen suhteen. Ja tämän lisäksi puhumme myös komission täytäntöönpanoasetuksesta ja vapaaehtoisista alkuperämerkinnöistä elintarvikkeissa. Kyse on asetuksesta vuodelta 2001 ja täytäntöönpanoasetuksesta, joka on hiljan hyväksytty. Ja pohdimme sitä, vastaako tämä lakiteksti kuluttajien vaatimukseen. Hehän vaativat aina vain enemmän avoimuutta. Kuluttajat siis haluavat avoimuutta, läpinäkyvyyttä näihin merkintöihin, kun ajattelemme nimenomaan elintarvikkeiden alkuperämerkintöjä. Kunhan ympäristövaliokunnan puheenjohtaja saapuu paikalle, niin tervehdimme häntä sitten siinä yhteydessä. Tässä vaiheessa haluan jo edustaja Kaputtoa kiittää. Hän esitti ajatuksen siitä, että voisimme käsitellä tätä kysymystä kuulemisessa. Haluan kiittää myös kaikkia muita henkilöitä, joiden ansiosta käsittelemme aihetta tänään. Uskon, että voimme nyt saada kattavan käsityksen niistä käytänteistä, joita jäsenvaltiossa on jo käytössä. Tätä kautta voimme myös arvioida näiden ohjelmien vaikutusta kaikkiin elintarvikeketjun toimijoihin. Aivan ennen kaikkea tietysti maanviljelijöihin. Ensimmäisessä paneelissa kuuntelemme jäsenvaltioiden kokemuksia tällaisista alkuperämerkintäjärjestelmissä ja toisessa paneeliosuudessa – pohdimme sitä, onko mm, täytäntöönpanoasetus, joka määrittää alkuperämerkinnät, riittävä vastaus kuluttajien vaatimukseen, jotka haluavat aina vain enemmän avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Entäpä vastaako tämä järjestely myös alan toimijoiden tarpeisiin elintarvikeketjussa ja aivan erityisesti ajattelemme tässä tietysti maanviljelijöitä. Minä itse olen puheenjohtajana ensimmäisessä paneelissa – Siinä kuuntelemme kolmen asiantuntijan alustuspuheenvuorot ja tämän jälkeen voimme esittää kysymyksiä ja kuunnella vastauksia. Toisessa paneelissa puheenjohtajana toimii ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Valean ja siinä kuulemme myös pääosasto Santeen alustuksen. Pyytäisin nyt kaikkia puhujia kunnioittamaan puheaikaa. Alustajat saavat maksimissaan 10 minuutin puheajan ja sitten kysymys-vastaussessiossa luonnollisesti noudatamme myös puheaikoja. Ensin haluaisin esitellä asiantuntijamme ensimmäisessä paneelissa herra Roberto Moncalvo, joka on Italian viljelijäliiton puheenjohtaja, Koldirettin puheenjohtaja – hän käsittelee Italian käytänteitä. Sitten Sebastian Jelm, äh, hän tulee Suomen maa- ja metsätalousministeriöstä. Hän on siellä johtajana. Ja tämän jälkeen Rova Kami Peha, kuluttajajärjestön näkökulma. Ja hän äh, erityisesti mm, paneutuu tähän aiheeseen Ranskan kokemusten kautta. Meillä on tiukka ohjelma, näin ollen pyydän kaikkia vielä kerran kunnioittamaan puheaikoja. Ja ensimmäisenä puheenvuoron saa herra Munkalvo. Olkaa hyvä. Kymmenen minuuttia, ei yhtään enempää. Si, buongiorno a tutti. No niin, hyvää päivää kaikille ja kiitoksia puheenjohtajalle tästä mahdollisuudesta puhua. Johdan Koldi Rettiä. Tällä hetkellä olen 37-vuotias maanviljelijä Roberto Moncalvo. Meillä on 600 000 jäsentä Italiassa. Kyseessä on kaikkein suurin tämän alan järjestö Italiassa ja teemme työtä useiden järjestön kanssa, jotka edistävät ähm, maatalous- ja elintarvikealassa äh, maassamme. Tässä ensimmäisessä kuvassa on näitä numeroita. Meillä on äh, kampanjoita tai ystäväjärjestöjen kanssa ja miljoonien e, italialaisten kanssa. Meillä on tällaisia viljelijöiden suoramyyntimarkkinoita ja suoramyyntipisteitä järjestetty ja meillä on tällä hetkellä 1200 mm, torjan mukana ja 20 000 yritystä mukana. Tällainen eh, eh, Italian merkittävät syyttäjät ja poliisivoimat torjuvat maatalousalan mafiaa ja pyrkivät ehkäisemään sen toimintaa tällä alalla. Credit Agri Italia on tällainen takkuu elin, joka tällä hetkellä takaa italialaisten maatalousyritysten lainoja neljällä miljardilla tällä hetkellä. Sitten Filiere Italia Tämä on järjestö, jossa maatalous, teollisuus ja merkittävimmät maan teollisuusyritykset ja Koldiretti yhdessä keskustelevat myös näistä asioista, jotka koskevat merkintöjä ja italia, italialaisen ja eurooppalaisten elintarvikkeiden puolustamista. Miksi tarvitaan lisää muuttaa ja lisää tietoa kuluttajille? Haluaisin antaa teille tietoja Italian maatalousministeriöstä – virallisissa kyselyissä se on osoittanut se, mitä Koldiretti on jo vuosia sanonut. 96 prosenttia Italian kansalaisista haluavat tietää, haluavat, että alkuperä mm, mainitaan pakollisesti merkinnössä. 80 prosenttia italialaisista pitää tärkeänä italialaisen elintarvikkeiden ostamista niin, että mukana on Italiassa tuotetut maataloustuotteet vuoden 2018 ensimmäisten kuukausien aikana, eli sen jälkeen kun täytäntöönpanoasetus julkisten kahden kuukauden aikana käynnistettiin vetomus, joka koski pakollista alkuperämerkintää Euroopan tasolla ja saimme kerätyksi yli 200 000 allekirjoitusta vain kahdessa kuukaudessa. Millaista lisäarvoa tässä sitten olisi? Tässähän vastataan kansalaisten avoimuus vaatimuksiin ja mahdollistetaan se, että tehdään viljelijöidemme työ näkyväksi laatu ja kestävyys myös. Tämän myötä voidaan toki myös tehdä työtä tällaisen tällaisten harhaanjohtavien merkintöjen torjumiseksi. Tämä ei ole vain Italia koskeva ongelma, vaan se koskee kaikkia muita maita, joissa on kun arvostettua maatalousperinnettä, jota halutaan muualla kopioida. Mitä Italiassa sitten on tehty? Meillä on ensimmäinen kansallinen asetus käytössä. Sitä on nyt vuosi toteutettu ja täytäntöönpantu ja se koskee maitoalaa ja maitotuotteita jalosteita. Italian asetuksen kautta määritellään maidon lypsymaa ja jalostusmaa, kun kyseessä on esimerkiksi jogurtti tai juusto tai muu maitovalmiste, niin myös tämä jalostusmaa mainitaan. Vastaavanlainen järjestelmä kuin maito- ja juustoalalla – on johtanut siihen, että Golderittin pyynnöstä on annettu myös vastaavaa sääntelyä koskien durumvehnää, riisiä ja tomaattijalosteita varten. Tässä näette joitakin esimerkkejä merkinnöistä, joita tällä hetkellä Italian markkinoilta löytyy, tai jäänyt ainakin vuoden Voimme siis pohtia sitä, millaisia myönteisiä vaikutuksia on pakollisilla alkuperän merkinnöillä, tässä tapauksessa maidolle ja maitotaloustuotteille. Viimeisen vuoden aikana, kun nyt käytän näitä Nielsenin virallisia tietoja koskien kuluttajahintoja maitoalalla, olemme nähneet, että maidon hinta ei ole oikeastaan muuttunut. 0,6 prosenttia on tullut lisäystä. Tämä on melkein pysynyt samana. Sen sijaan vahvasti on muuttunut hinta, jonka viljelijämme saavat viimeisen 18 kuukauden aikana tämä hinta on noussut ainakin 25 prosenttia. Toisin sanoen olemme vastanneet tässä kuluttajien vaatimuksen. He halusivat pakolliset alkuperämerkinnät ju- maitoon ja juustoihin. Emme ole tehneet haittaa maidon ja maitotuotteiden ostohinnalle, koska hinta on pysynyt käytännössä samana. Mutta sen sijaan olemme pystyneet jakamaan tätä arvoa paremmin ketjun, ketjulle niin, että viljelijät ovat todella nyt sitten saaneet paremman hinnan maidostaan 25 prosenttia lisää viimeisen 18 kuukauden aikana. Kuten sanoin, tämä maitokokeilu on nyt hiljattain vasta otettu käyttöön muuallakin ja olemme tuolla Durun, vehnän ja riisin sekä tomaattijalosteiden kanssa vasta muutaman kuukauden tätä kokeilleet ja, ja valvomme kehitystä kuukausittain Seitsemässä muussa Euroopan maassa on vastaavia kokeiluja tehty ja annettu asetuksia koskien pakollista alkuperämerkintää. On aivan selvää, että ongelma tällä hetkellä koskee sitä, että Euroopassa ei ole harmonisointuja sääntöjä. Tämä johtaa siihen, että ei voida vastata kansalaisten vaatimuksen saada tätä pakollista alkuperämerkintää kaikkialla, mutta se ei myöskään vastaa sitä, mitä Euroopan parlamentti, eli te täällä usean kertaan jo olette todenneet kolmessa eri päätöslauselmassa viimeisellä kaudella. Te parlamentin jäsenet ja Euroopan parlamentti on todennut suurella enemmistöllä kannattavansa pakollista alkuperämerkintää. Jos katsotaan, mitä sitten tapahtui tämän täytäntöpanoasetuksen kanssa näiden, kolme, näiden ensimmäisien kuukausien aikana tänä vuonna, voimme todeta, että käytännössä täytäntöpanoasetus ei vastaa kuluttajille, jotka pyytävät pakollista alkuperämerkintää maataloustuotteen pääainesosana merkinnän osalta, eikä se myöskään vastaa Euroopan parlamentin pyyntöihin, vaan käytännössä siinä edelleen monissa tapauksissa sotketaan toisiinsa pääainesosan alkuperä ja tuotteiden tulli maa, tullausmaa, vaikka olemmekin päässeet vähän eteenpäin, niin tässä edelleen puhutaan kuitenkin vapaaehtoisesta lähestymistavasta eikä pakollisesta toiminnasta alkuperämerkintöjen suhteen. Tämän lisäksi on tehty poikkeuksia maantieteellisten merkintöjen ja kaupallisten tuotemerkkien osalta. Ja nämä poikkeukset vain heikentävät tämän täytäntöönpanoasetuksen vaikutusmahdollisuuksia. Meidän mielestämme se jopa kyseenalaistaa kokonaan, onko tässä nyt menty eh, pidemmälle kuin mitä asetuksen 169 eh, eh, artiklassa 26.3 todetaan. Tämä täytäntöönpanoasetus tällaisenaan ei siis toimi. Nyt mielestämme olisi aikaa tällä kaudella tai seuraavalla kaudella olisi todella syytä muuttaa tätä asetusta 1169 niin, että voitaisiin kaikkiin, kaikki, kaikissa näissä tapauksissa alkuperämaa mainita niin, että säännöt olisivat samanlaiset kaikkialla Euroopassa ja näin voitaisiin ottaa huomioon kaikki kansalliset kokemukset, joita viime kuukausina on kerätty alkaen omasta maastani Italiasta. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi Sebastian Helm. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos. Puheenjohtaja, minulle on todella suuri kunnia saada tulla vieraksenne ja tavata Euroopan parlamentin jäseniä ja muita henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita tästä hyvin mielenkiintoisesta aiheesta. Aika harvoin me valtion virkamiehet pääsemme parlamenttiin vierailulle. Yleensä keskustelemme komission edustajien kanssa. Ehkäpä ongelmia saataisiinkin ratkaistua entistä paremmin, jos tulisimme pyytämään teiltä apua, jos asioita ei saada liikkeelle, niin kuin nyt esimerkiksi tässä alkuperämaa merkintäkysymyksessä. kysymyksessä. Minä puhun teille tänään asetuksesta, joka liittyy eräiden elintarvikkeiden alkuperämaan ilmoittamiseen. Puhun muuten myös toisesta eh, asetuksesta, josta olemme ilmoittaneet komissiolle ja muille jäsenvaltioille, mutta johon ei kuitenkaan suhtauduttu myönteisesti. Yksi jäsenvaltio kritisoi sitä ja loppujen lopuksi sitten sitten komission lausuma oli kielteinen nyt helmikuussa. Mutta me tulemme kuitenkin jatkamaan tätä työtä vielä. Ensimmäinen, joka on jo voimassa olevaa lainsäädäntöä, on hetkinen, minäpäs palaan hiukan taaksepäin, en oikein nähnyt mitä tässä ruudulla näkyy. Niin, ensimmäinen vuodelta 2017 keväältä ja tämä Suomessa tekee tai velvoittaa tuottajaa teräiden elintarvikkeiden alkuperämaan ilmoittamiseen. Ja me puhumme tässä nyt elintarvikkeista, joissa käytetään joko lihaa, ja lihaa varten ei ole minkäännäköistä kynnysarvoa, eli jos elintarvike sisältää lihaa, niin alkuperämaa on merkittävä. Tämä voidaan tehdä eri tavoin. Tämä alkuperämaa merkintää, joko voidaan merkitä maan nimi, taikka jos äh, lihaa on tullut useasta eri maasta, voidaan merkitä EU taikka ei EU taikka minkä tahansa näiden yhdistelmä. Sitten toinen elintarvikeryhmä ovat maitotuotteet, tuotteet, jotka ovat joko maitoa tai sisältävät maitotuotetta. Ei, ihan kaikkia maitotuotteita ei kateta ainakin, mutta suurin osa ainakin ne, joita suuri yleisö ylipäätään maitotuotteena pitää. Ja tässä samat säännöt alkuperämaan merkitsemiseksi ovat voimassa kuin lihankin kohdalla. Meillä on todella ollut voimassa tämä määräys ensimmäinen kesäkuuta viime vuonna saakka. Tämä on kaksivuotinen kokeilu. Se tulee vielä olemaan voimassa toisen vuoden. Soveltamisala on rajoitettu. Tässä kyse on ainoastaan Suomessa valmistetusta elintarvikkeista, jotka ovat valmiiksi pakattuja ja jotka on tarkoitettu Suomen markkinoille, loppukuluttajalle taikka suurkeittiöille. Ja tämä tarkoittaa sitä, että alkuperämerkintää lihatuotteille ja maitotuotteille on todella suomalaisten tuottajien merkittävä, mutta ulkomaiset toimijat, heitä tämä määräys ei todellakaan koske samalla tavoin. Olisi mahdotonta ottaa käyttöön määräys, joka määräisi muiden maiden tuottajat merkitsemään samalla tavoin tuotteensa, jos aikovat niitä Suomessa myydä. Mielestäni tämä on kuitenkin hyvä asetus, koska se on kyllä ollut kuluttajille mieleen ja itse asiassa myös tuottajillemme, jotka ovat pitäneet sitä hyödyllisenä omalta kannaltaan. Sitten kun ajatellaan alkuperää, merkintöjä, meillä on tuo merkki, jonka näette siellä kuvan yläreunassa. Se on ollut voimassa käytössä jo aika pitkään. Ja tätä merkkiä käyttääkseen elintarvike tuottajan, ruoan tuottajan täytyy taata, että liha, kala, maito, maito ja siipikarja ovat suomalaisia ja muuten käytetyistä ainesosista 75 prosenttia on oltava suomalaisia. Jos tätä merkkiä ei käytetä, eh, niin eh, ei eh, lihatuotteille eikä maitotuotteille tarvitse sitten ylimääräistä merkintää tehdä. Jos päättävät olla käyttämättä tätä merkkiä, tätä lippumerkkiä, niin sitten näitä ainesosia varten, lihaa ja kalaa varten siis täytyy merkitä se alkuperämaa erikseen. Pelkänpä, että minulla on ihan tarkkoja tietoja Olen niin kuin italialaisella kollegalla oli. Tiedämme, että kuluttajat ja tuottajat, tietyt elintarvikeyritykset ovat pitäneet näistä merkinnöistä, mutta taloudellista vaikutusarviota meillä ei itse asiassa vielä ole käytettävissä. Me olemme kuitenkin Ähm, sellaisen teettämässä tänä vuonna ja komissiolle ja muille jäsenvaltioille toimitamme nämä tiedot, äh, vaikutusarviotiedot sitten vuoden tai ensi vuoden alussa. Sitten tämä toinen asetus, joka on luonnos, joka liittyy alku perämaa merkintöihin lihan ja kalan äh, osalta, joita käytetään äh, suurkeittiöissä. Kyseessä voi olla sairaala, koulu, työpaikka, ruokala, mutta toki myös ravintola. Eli jos käyttää lihaa tai kalaa sellaisena, kyse voi olla myös jauhelihasta, mutta ei puhuta ihan kaikista tuotteista, jotka sisältävät lihaa tai kalaa, mutta jos liha tai kalan osuus on merkittävä, niin alkuperä on ilmoitettava kirjallisesti jottei eh, synny mm, minkälaista kannustinta antaa väärää tietoa kuluttajille. Valitettavasti eh, komissio ei todellakaan helmikuussa tänä vuonna suhtautunut myönteisesti tähän ehdotukseemme, tähän asetukseemme. Siihen on ollut useitakin syitä ja olemme kyllä panneet merkille komission perustelut ja teemme uuden asetusluonnoksen todennäköisesti jo tässä kuussa, mahdollisesti ensi kuussa. Merkittävin muutos on se, että niin kuin tuo äsken kuvailemanikin asetus, myös tämä tuleva tulisi olemaan kokeiluluontoinen, siis määräaikainen kahden vuoden kokeilu hanke. Tämän lisäksi eh, meidän on entistä tarkemmin todettava, mitkä eh, eri lihat tämä määräys kattaisi. Olemme todenneet, että kaikki liha ja kaikki kala, mutta meidän on tätä luetteloa jossain määrin rajoitettava. Yksi päähuolenaihe komissiolla – oli se, että me olleet äh, kyllin tarkasti katsoneet, pitivätkö kuluttajat alkuperämaa tietoa äh, laadun äh, kannalta tärkeänä. Ehkä olimme hiukan hiukan naivejakin, kun äh, ajattelimme, että eläinten hyvinvointi, elintarvikkeiden turvallisuus äh, olisivat äärimmäisen keskeisiä asioita suomalaisille kuluttajille äh, ja että kuluttajat katsoisivat, että kotimaassa tuotetut tuotteet olisivat turvallisempia kuluttajien mielestä. No komissiohan ei tästä pitänyt, koska on voimassa olevaa lainsäädäntöä EU-tasolla ja määritelmän mukaisesti kaikki elintarvikkeet EU-ssa tuotetut elintarvikkeet ovat turvallisia. Joten nyt ehkäpä perustelemme tätä sitten laadun kautta entistä voimakkaammin. Ravintolat ovat kyllä sellainen paikka, jossa usein äh, ehkä myydään tuotteita, jotka eivät ihan tule sieltä, mistä niiden kuvitellaan tulevan. Ajatellaan vaikkapa tuontilihaa, tuontikalaa. Äh, monet äh, suurtalouskeittiöt ehkä myyvät niitä. Eivät niinkään ehkä sitten, niitä ehkä niinkään myydä yksityiskotitalouksille. No, nämä meidän kotimaisia markkinoitamme koskevat määräykset meillä Pohjoismaissa perustuvat avoimuuteen läpinäkyvyyteen. Ne ovat meille tärkeitä arvoja, eli kuluttajalle tulisi aina antaa tieto, jos tieto olemassa on. Ja alkuperämerkintä on kyllä sellainen tieto. Ja lainsäätäjänä katsomme, että että elintarvikealan yritysten tulisi tietää, mistä ainesosat tulevat. Ja kun kerran heillä tämä tieto on, olisi kummallista, että tätä tietoa ei välitetä kuluttajillemme, koska tiedämme, että tämä tieto todella kiinnostaa kuluttajiamme. Toteaisin muuten myös, että ei tämä ihan mustavalkoista kuitenkaan ole. No, tämä on kuluttajia Eiväthän kuluttajat aina ja kaikkialla osta kotimaisia tuotteita. Joskus eivät halua ostaa kotimaisia tuotteita ehkäpä eläinten hyvinvointi syiden vuoksi tai muista syistä. Ei tämä ole mikään yksisuuntainen tie suinkaan aina, mutta katsomme kuitenkin perusperiaatteen olevan se, että kuluttajien täytyy saada alkuperä tietää ja tämän pohjalta sitten tehdä oma kulutuspäätöksensä. Olemme tietenkin tarkastelleet kuluttajien mielipiteitä ja vuonna 2015 jo toteutimme varsin laajan tutkimuksen ja totesimme tuolloin, että 91 prosenttia suomalaisista kuluttajista on kiinnostunut tietämään alkuperämaan ja 80 prosenttia näissä kaikissa eri kysymyksissä en näitä käy nyt sitten yksityiskohtaisesti tässä läpi. Sitten meillä on tämän vuoden toukokuulta ihan tuore tutkimus, jossa 82 prosenttia kuluttajista toteaa, että ovat hyvin tyytyväisiä tähän meidän viime vuotiseen asetukseen, joka koski näitä alkuperämerkintöjä. Sitten tosiaan tuo komission hylkäämä ehdotuksemme yksi tärkeimpiä tietoja on tuo viimeinen, eli 82 prosenttia kuluttajista katsoo, että että ravintoloiden tulisi alkuperämaa ilmoittaa kirjallisesti. Ja tätä tietoahan komissio varmaankin meiltä kaipasi ja tässä nyt se tieto on. No niin, kiitoksia, että kuuntelitte ja mielelläni ikään ne keskustelua, jos siihen on kiinnostusta. Kiitos. Kiitoksia. Nyt voimme sitten siirtyä kolmanteen aloituspuheenvuoroon. Puhujana on rouva Peha. Olkaa hyvä. Kymmenen minuuttia. Merci, monsieur le président, et bonjour à tous. Kiitos puheenjohtaja, hyvää päivää. Käytän ranskan kieltä, koska esityksessäni käsitellään ennen kaikkea Ranskan kokemuksia ja tutkimusta, joka on tehty Kösuasi-organisaation äh, toteuttamana. Kyse on siis Ranskan kokemuksesta. Ensin muutama sana kuitenkin organisaatiosta, jota edustan, eli BEUC. Kyse on kuluttajajärjestöstä Euroopassa. Olemme kattojärjestö ja edustamme 43 kansallista äh, järjestöä. Tarkoitus on tuoda kuluttajien ääni myös päättäjien korviin hyvin moninaisilla aloilla, muun muassa elintarvikekysymyksissä. Katsomme näin ollen, että kuluttajilla on oikeus tietää elintarvikkeidensa, kuluttamiensa elintarvikkeiden alkuperä. Tämähän ei ole meille mikään uusi aihe, kun kyse on merkinnöistä. Olemme työstäneet tätä jo monta vuotta. Vuonna 2012 tilasimme tutkimuksen neljästä eurooppalaisesta maasta. Itävalta, Ranska, Ruotsi ja Puola olivat mukana. Tutkimuksessa pyrimme arvioimaan kuluttajien näkemyksiä merkinnöistä. Tutkimus osoitti, että noin 70 prosenttia kuluttajista haluaa tietää elintarvikkeiden alkuperän, ja tämä on tärkeä valintaan vaikuttava seikka. Tämä vaade esitettiin lihan suhteen kaikista vahvimpana 90 prosenttisesti, eli myydäänpä lihaa sitten äh, raakana tai jalosteina. Ja tämän jälkeen sitten kala, äh, vihannekset ja hedelmät äh, tuoreina. Ja sitten maito ja maitotaloustuotteet. Sielläkin 80 prosenttia ja ylikin kuluttajista haluaisi tietää näiden tuotteiden alkuperän. Tutkimuksessa kävi ilmi myös se, että kuluttajat haluavat tietää alkuperämaan ja joskus jopa täsmällisemmin alueen, jolta tuote tulee. EU tai EUn e ulkopuolelta tuleva tuote, tämä merkintä tyydytti vain harvoja kuluttajia ja sitten tällä hetkellä merkinnät eivät anna kuluttajille niitä tietoja, joita he haluaisivat saada. He haluavat saada myös tiedon jalostusmaasta sekä al- mm, ainesosien alkuperäisestä maasta. Olemme kampanjoineet 2014-2016 tuoreen lihan ja lihajalosteiden osalta ja kuluttajat ei parlamentti on suoja, su, suhtautunut tähän varsin myönteisesti, koska kaksi päätöslauselmaa on hyväksytty ja niissä käsitellään nimenomaan äh, tuoretta lihaa tai lihaa jalosteena erilaisissa tuotteissa. Ikävä kyllä Euroopan tasolla tämä päätöslauselmateksti ei ole johtanut sitten konkreettisiin toimiin, vaikkakin kiinnostusta on. Kansallisia toimia on hyväksytty tietyissä jäsenvaltioissa, mukaan luettuna Ranska ja Puhuisinkin juuri Ranskan kokemuksesta. Kyse on asetuksesta vuodelta 2016 Ranskassa, jota on sovellettu tammikuusta 2017 alkaen. Se velvoittaa elintarvikealan toimijat ilmoittamaan käyttämänsä lihan alkuperän myös kaikissa jalosteissa, silloin kun lihaa tuotteessa on yli 8 prosenttia. Kyse on erilaisista lihatuotteista, valmisruuista, kastikkeista ja niin edelleen. Niin ikään on velvoite ilmoittaa maidon alkuperä myös silloin, kun sitä on mukana maitotaloustuotteessa ja maitoa on käytetty yli 50 prosenttia tuotteesta. Esimerkiksi jogurtti, voi, juusto ja niin edelleen. Lihan suhteen täytyy ilmoittaa eläimen syntymämaa, kasvatusmaa ja teurastusmaa, taikka sitten jos, jos kyse on useammista maasta, niin voidaan käyttää esimerkiksi EU- tai ei-EU-merkintää. Sama pätee kutakuinkin myös maitoon ainesosana. Täytyy ilmoittaa maidon keräysmaa, lypsymaa ja sitten myös jalostusmaa on ilmoitettava jos kyse on useammasta maasta, niin tämäkin on ilmoitettava. Tätä sääntöä noudatetaan tämän vuoden loppuun saakka ja sitten Ranska esittää komissiolle raportin näistä toimista ja niiden vaikutuksista sekä kuluttajiin että alan toimijoihin. Mukaan, mukana tässä on myös vastavuoroisen tunnustamisen lauseke, jota noudatetaan Ranskan alueella. Halusimme tietää, onko tällä toimella ollut, ollut myönteisiä vaikutuksia kuluttajien. Ja Kysuasiir-järjestö on pyrkinyt juuri tätä tutkimaan. 2016 ja 2018 teimme tutkimuksen tästä aiheesta. Ensimmäinen tutkimus tehtiin ennen toimien hyväksymistä Ranskassa ja siellä perehdyimme 244 lihajalosteeseen, valmisruokiin, äh, kastikkeisiin, voileviin ja niin edelleen. Totesimme, että emme voi jättäytyä alan toimijoiden hyvän tahdon varaan. Kuluttajat haluavat avoimuutta ja läpinäkyvyyttä lihatuotteiden alkuperästä. Toinen tutkimus tehtiin tämän vuoden alussa. Mukana oli 269 tuotetta, 53 maitotuotetta ja 216 lihajalostetta. Halusimme eh, pystyä vertailemaan tuloksia edelliseen tutkimukseen ja otimme samoja tuotteita, jotka olivat olleet mukana tutkimuksessa jo vuonna 2016 mahdollisuuksien mukaan. No sitten alkuperämerkinnät ainesosien suhteen. Eh, maitotuotteiden osalta tämä säädös on ollut varsin tyydyttävä, koska 89 prosenttia tuotteista mainitsee eh, alkuperämaan maakohtaisesti ja tätä kuluttajat haluavat. No sitten nämä hieman epämääräisemmät, eli EU, ei EU-merkinnät. Ennen kaikkea niitä käytetään sianlihassa ja siipikarjanlihassa. Ja hyvin pieni osuus tuotteista oli sellaisia, jossa ei ollut alkuperämerkintää. Onko tämä sitten rikkomus vai onko kyse siitä, että tuote on valmistettu Ranskan alueen ulkopuolella? No sitten hieman enemmän yksityiskohtia. Tuotekategorioittain alkuperämerkinnät. Aiemmat tulokset vahvistuivat. Maito taloustuotteissa suurimmassa osassa ilmoitettiin äh, alkuperämaa äh, lukkuun ottamatta voita ja juustoa. No, sitten tilanne on hieman erilainen, kun ajatellaan äh, liha jalosteita. Tässä käytetään myös enemmän merkintöjä EU, ei EU. Esimerkiksi salaatit, voileivät, äh, siellä äh, toimijat käyttävät enemmän tätä vaihtoehtoa. Jos sitten perehdymme alkuperämerkintöjen kehitykseen tällä kaudella 2016-2018 ja perehdymme nimenomaan lihajalosteisiin, toteamme jälleen kerran, että Ranskan toimien vaikutus on ollut hyvin myönteinen. Se on lisännyt avoimuutta lihan alkuperästä. 2016 oli sellaisia tuotteita, joissa ei ollut mitään merkintöjä. Ja nyt myöhemmässä tutkimuksessa havaitsimme, että vain 2 prosenttia tuotteista oli tällaisia enää tässä vaiheessa. Saman tapaan ne tuotteet, jotka vuonna 2016 käyttivät merkintää EU, ei EU, niin nyt 26 prosentista tuotteista on nyt täsmällisempi merkintä ja juuri tätähän kuluttajat haluavatkin. Mitä sitten voimme oppia tästä Kösuasir-tutkimuksesta? Ranskan toimilla on huomattava myönteinen vaikutus kuluttajan saamaan tietoon elintarvikkeiden alkuperästä, tässä tapauksessa lihan ja maitotaloustuotteiden alkuperästä. 25 prosenttia parannusta tapahtui, koska tietyissä tuotteissa ei ollut minkäänlaista merkintää alun perin. Ja nyt merkinnät ovat siis lisääntyneet. Tutkimus on osoittanut myös sen, että kuluttajat haluavat myös vertailla eri kauppaketjujen, eri toimittajien käytänteitä. Olemme todenneet, että kyse on nimenomaan yrityksen noudattamasta toimintatavasta tai politiikasta joku toteuttaa suurempaa avoimuutta, joku pienempää. Kyse ei ole niinkään äh, alkuperäistä sinällään, vaan toimijoiden pitäisi tässä toimia äh, vilpittömästi. Haluamme myös näkyvyyttä näille merkinnöille. Niitä ei haluta käytettävän pelkästään markkinointimerkityksessä jos hyvin pienellä brändillä äh, mainitaan alkuperä EU tai ei EU, taikka sitten voi olla ilmoitus vaikkapa valmistettu Ranskassa, ja siinä pyritään tuomaan esille sitä, että tietty valmistusvaihe on toteutettu kyseisen maan alueella. No, mitkä sitten ovat Beukin eh, suositukset alkuperämerkinnöissä? Kuluttajat todella vaativat tietoa tuotteiden, elintarvikkeiden alkuperästä ja ennen kaikkea maitotaloustuotteiden ja lihajalosteiden alkuperästä. Katsomme myös, että artiklassa 26 kolme annettavat määräykset eivät ole riittäviä. Nehän koskevat vain niitä tapauksia, joissa toimija vapaaehtoisesti haluaa ilmoittaa tuotteen alkuperän. Eli haluaisimme, että Euroopan tasolla käytäisiin uudelleen keskustelua tästä kysymyksestä ja toivomme, että ne mietinnöt tai raportit, joita jäsenvaltiot esittelevät näistä kokemuksistaan ja kokeiluistaan, johtavat sitten tuloksiin. Kiitos. Mielelläni vastaan kysymyksiin, jos niitä on. Kiitos. Kiitos asiantuntijoillemme näistä hyvin mielenkiintoista alustuksesta tavan omaisen tavaan voimme saada vielä lisätietoja kysymysten kautta ja vastauksia kuulemalla. Ensimmäisenä De Castro, olkaa hyvä. Kaksi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia kutsuvieraitamme tänä iltapäivänä. Tässä on ollut oikein kiinnostavia esityksiä. Haluaisin vain muistuttaa näistä eri kokemuksista Euroopassa. Mikäli muistan, näitä on yhteensä ollut nyt kahdeksassa maassa. Kahdeksassa maassa on otettu käyttöön kansallisia alkuperämerkintöjä. On aivan selvää, että olisi tarkasteltava uudelleen tätä eurooppalaista perussääntelyä. Haluaisin muistuttaa kaikille kollegoille täällä tänään. Mark Tarabella nyt jo lähti, mutta hän, hän teki maatalousvaliokunnan lausunnon viime kaudella ja ehdotti tuohon Sommarin mietintöön, jonka kautta sitten luotiin tämä alkuperämerkintäasetus, ehdotti todella pakollista alkuperämerkintäjärjestelmää kaikille elintarvikkeille ja näin kuluttajille selkeästi ilmoitettaisiin pääainesosana alkuperä komission jäsen Andrukakis muutamia viikkoja sitten esitteli tämän täytäntöpanoasetuksen. Siinä toki on tiettyä edistystä, tämä on tunnustettava, mutta se on pakollinen ainoastaan silloin, kun kyseessä on merkinnässä mainittu jokin maa tai annettu ymmärtää viittaus tiettyyn maahan. On selvää, että että nyt ei voida enää avata, ettei voitaisiin enää avata tätä uutta aset, tätä asetusta, vaan seuraavalle kaudelle siirtyisi mahdollisuus antaa uutta sääntelyä, sääntelyä, jota kuluttajat monissa jäsenvaltioissa ja myös me täällä Euroopan parlamentissa täysistunnossa olemme useaan kertaan pyytäneet, niin kuin täällä on muistutettu. Tämä on meidän tavoitteemme. Meidän on syytä tätä ehdottaa komissiolle. Kiitos. Bardzo dziękuję, pani poseł Aguilera. Kiitos, edustaja Aguilera. Gracias, presidente. Kiitos, puheenjohtaja. Haluan kiittää kaikkia vieraitamme alustuksista, jotka kertoivat tosiaan eri aloitteista tältä alalta. Huomioni kiinnittyy erityisesti yhteen asiaan. Kun puhutaan alkuperämerkinnöistä, mielestäni tämä on tärkeä asia kuluttajille tiedottamiseksi tietenkin, mutta tämän lisäksi mun kalvo viittasi että siihen, että tällä on ollut myös myönteinen vaikutus tuotantoon – eli että 25 prosentilla ähm, tässä tapauksessa äh, karjan tuottajien ja maidon tuottajien äh, lisäarvo on ollut, äh, nauttima lisäarvo on ollut jopa 25 prosenttia, eli että Äh, heidän äh, saamansa hinta on noussut ilman, että kuluttajahinta on noussut. Ja jos näin äh, tapahtuu, niin tämähän on erinomaista. Ja juuri se, mitä sanoitte, on kyllä todella, todella kiinnostavaa. Yksi asia minua tässä hiukan huolestuttaa. Tässä kun puhuttiin Ranskan tilanteesta, niin voisiko tämä kuulostaa hiukan protektionistiselta? Eli avoimuus on äärimmäisen tärkeä asia, kiinnostaa kuluttajia, kuluttajien tiedottaminen, mutta mutta eihän tämä alkuperämerkintä kerro mitään tuotantotavasta eikä eläimen hyvinvoinnista esimerkiksi. Eli minä katson, että tämä voisi olla hiukan protektionistista. Tämä huolestuttaa minua, eli kyllä tämä on mm, kiinnostava, niin kuin Paolokin sanoi, tuleva, tulevaisuudessa piakkoinkin mahdollisesti tulee lainsäädäntöehdotuksia se on kyllä hyvä, mutta haluan välttää protektionismia ja haluaisin kuulla teidän mielipiteenne tähän liittyen. Kiitoksia puheenjohtaja jatkan ihan samalla linjalla kuin Paolo ja Aguilera. Haluaisin kiittää ensinnäkin näitä kolmea puhujaa, jotka ovat osoittaneet selvästi, että näiden kolmen kokemuksen kautta on tullut selväksi, että olisi tarkasteltava uudelleen tätä asetusta. Se on aivan välttämätöntä sen täällä hyvin tiedämme. Olemme vahvasti sitä jo pyytäneetkin. Ja nyt haluaisin kysyä jotakin komissiolta ja sitten myös puhujilta. Ensinnäkin, onko niin, että että näitä kokemuksia kansallisella tasolla arvioidaan komissiossa niin, että katsotaan, miten nämä vaikuttavat. No, kyseessä ovat nyt esimerkiksi nämä kolme kokemusta, joista olemme täällä kuulleet. Tästä voisi olla meille hyötyä. Sitten vielä puhujille täsmällisiä kysymyksiä kansallista alkuperämerkinnöistä. Alkuperä on varmasti tarpeella, mutta ei riittävä, vaan meidän olisi vielä pohdittava sen lisäksi näitä ainesosia ja muita asioita. Haluaisinkin tietää, tuliko lisää hintaa tavaran toimittajille elintarvikeketjuun tästä toimista? Ja onko tällä merkinnällä ollut merkittäviä vaikutuksia elintarvikkeiden markkinoille saattajille tässä tuotantojärjestelmässä niin, että erotellaan – tuotteet alkuperän mukaan. Oliko näin toimittava? Sitten lopuksi vielä, onko niin, että tämän merkinnän kautta kaupal, kaup, kaupal, kauppaan on tullut muutoksia sisämarkkinoille eh, tai Euroopan unionin ja kolmansien maiden välillä johtuen tästä merkintäpakokokeilusta. Nämä koskevat näitä kolmea kokeilua. Man. Sì, grazie Presidente. Mä... Kiitos puheenjohtaja. Viitan siihen, mitä Paolo de Castro mainitsi. Olisi hyvä, että pohtisimme näitä eurooppalaisia sääntöjä alkuperämerkintöjen suhteen. Kyse on myös sisämarkkinoista Euroopassa. Minulla olisi kaksi kysymystä puhujille. Mehän tiedämme, että kuluttaja kun häneltä kysytään, mitä hän haluaa tai ei halua, niin hän aina sanoo totuuden. On tehty tutkimuksia tästä aiheesta ja kuluttajilta on kysytty, ovatko he todella sitten valvoneet, pitääkö mm, vaikkapa maidon alkuperän merkintä paikkaansa. Markkinoilla on tehty tutkimuksia, jossa on kysytty, että kun olet ostanut hyllyltä jonkun tuotteen ja äh, oletteko sitten katsonut, mitä merkinnässä sanotaan ja pitääkö se paikkaansa. No sitten valvonta. Järjestelmähän toimii vain, jos sitä myös valvotaan minkälainen valvontajärjestelmä näissä kokeilumaissa on ja miten tällainen valvontajärjestelmä sitten siellä toimii. Weitz. Ah, ähm, Kiitos esityksistänne. Minulla olisi useampia kysymyksiä. Ensinnäkin Suomelta kysyisin, mikä oli ravintoloitsijoiden äh, reaktio ja myös sitä ravintola-asiakkaiden reaktio. Sitten italialaisilta kysyisin, sanoitte, että äh, kuluttajahinta, maidon kuluttajahinta ei noussut, mutta tuottajahinta nousi 25 prosenttia. Oletan, että ei kuitenkaan myöskään hinta laskenut äh, silloin, kun nämä hinnat laskivat muuten. Niin ja sitten kun puhutaan lyps, äh, lypsymaidosta vain 6 prosenttia, että vain 6 äh, prosenttia menee äh, tuoremaidoksi ja sitten 90 prosenttia sianrehusta on maissia, soijaa Yhdysvalloista, Brasiliasta. Onko tämä sitten suomalainen, italialainen tai ranskalainen possu enää siinä vaiheessa? Thank you very much, Chairman. Kiitos puheenjohtaja Melkomoinen vallankumous on käynnissä, kun puhumme Euroopan unionista. Nyt puhumme siitä, että alkuperämerkinnöissä mainittaisiin todellakin elintarvikkeen alkuperä. Ihanne maailmassa kysehän on eurooppalaisesta ruoasta, eikä pitäisi olla huolissaan eri jäsenvaltioista, sillä ajan mittaan jäsenvaltiot katoavat. No, ongelmana on nyt se, että kansan äh, valitut edustajat ovat tässä nokikkain komission kanssa ja me olemme täällä kansan valitsemina edustajina. Viljelijät sanovat, että auttakaa meitä, hinnat ovat heikot, katsokaa kuinka paljon tuontiruokaa tulee naapurimaista. Muutoin me saisimme korkeampaa hintaa, jos tätä ruokaa ei tuotaisi naapurimaista. No tämä naapurimaakinhan on kenties EUn jäsenvaltio ja nyt sitten koko Euroopan unionin käsite on tässä aivan sekaisin. Toivottavasti pysytte tässä logiikassa mukana. Meillä on aina ollut tämä huoli mielessämme yhdistyneessä kuningaskunnassa. Haluaisimme todeta, että joku tuote on hyvä, koska se on brittiläinen tuote, mutta emme saa näin tehdä, koska meillä on järjestelmät. No meillä on tällainen punaisen traktorin järjestelmä, jolla suositamme, että tuottajat pitäisivät kiinni tietyistä säännöistä, standardeista ja brittituottajat äh, toimivat tämän mukaisesti ja pidämme tätä äh, voimassa äh, omassa maassamme. Oikeastaan on kolmen tyyppisiä kuluttajia. Niitä, jotka ostavat vain ja ainoastaan hinnan perusteella. Se on ainoa asia, joka heitä kiinnostaa. No sitten on niitä, jotka haluaisivat tukea omaa maataan, jos voisivat. Ja jokunen sentti enemmänkin voitaisiin maksaa, jos alkuperä olisi varma. No sitten on niitä kuluttajia, jotka ostavat aivan muista syistä, esimerkiksi reilun kaupan tuotteita tai luomutuotteita. Tässä tapahtuu liikettä nimenomaan hinnasta maaperusteiseen valintaan. Dziękuję bardzo gościom za wykłady. Kiitoksia. Kiitoksia kutsuvieraillemme. Aika on aika vähän. Ja näin ollen haluaisin ottaa esille kysymyksen, joka on tiedotusvälineissä näkynyt. Saksalaisia perunoita myydään niin kuin ne olisi tuotettu Puolassa. Ja jotkut ketjut myyvät niitä ja toteavat, että kaikki on ihan kunnossa, koska periaatteessa nämä perunat käsitellään Puolassa ja näin ollen ne voidaan myydä puolalaisina perunoina. Eli nämä Perunat on ikään kuin käsitelty Puolassa, mutta alkuperämaa on Saksa. Tämä ei ole kovinkaan kunniallista yrityksille, koska näin muutetaan ähm, kuluttajien mielipiteitä. Onko vielä puheenvuoropyyntöjä salista? Ei näyttäisi olevan. Näin ollen pyydämme alustajiamme vastaamaan nopeasti. Muutama minuutti per puhuja. Olkaa hyvä kolejności, jakże się Państwo zabierali głos. Bardzo proszę. Samassa järjestyksessä kuin äskenkin. Okei. Okay. Allora proverò a ripercorrere... No niin, yritän tässä nyt käydä läpi nämä kaikki kysymykset. Ensinnäkin komission arvioinnista koskien näiden asetusten tehokkuutta. Ainakin Italian osalta on sanottava, että tämä maidon alkuperää koskeva asetus Maito- ja maitotaloustuotteet ovat siis tässä mukana. Se astuu voimaan huhtikuussa 2017. Komission menettelyn mukaan kahden vuoden jälkeen olisi arvioitava toteuttamista eh, eh, tämän 69 eh, asetuksen mukaan toistaiseksi ei olisi siis komissiossa vielä vahvistettuun tehokkuutta. Sen sijaan Italian ministeriö, markkinoista vastaava viranomainen on kyllä jo arvioinut tilannetta. Esimerkiksi tämä tieto, joka koski tuotteihintojen nousua eh, ja kuluttajahintoja, on tieto, joka on peräisin Italian ministeriöstä. Ministeriössä on henkilö, joka vastaa hintojen valvonnasta. Kyseessä on Ismea ja Nielsen eh, yhtiö taas on tehnyt näitä muita kuluttajahintoja koskevia arvioita. Kuten sanoin, se on noussut vain 0,6 prosenttia. Ja juustojen hinnoissa ei myöskään ole ollut mitään suurta kasvua. Tämä 25 prosentin tuottajahinnan kasvu, joka on muuten jatkoa hyvin vahvalle maitosektorin kriisille Italiassa ja monissa muissakin Euroopan maissa – on merkintöjen ansiota ja tietenkin hintojen nousun myötä vaikutukset ovat varsin myönteisiä nytkin, kun tilanne on vielä muuten vaikea Euroopassa. Mitä sitten tulee siihen, onko riittävää antaa alkuperä merkintä? No alkuperän ilmoittaminen on ensimmäinen tärkeä askel. Se on neutraali tieto, jonka perusteella kuluttajat voivat tehdä valintansa. Kuluttajita ei siis pakoteta valitsemaan eh, mitään omaan maan tuotetta, vaan kyseessä on vain antaa neutraalia tietoa, jonka myötä kuluttajille kansallisille tulee valinnan vapaus. Varmasti tietyt eh, kuluttajat tulisivat eh, valitsemaan vain oman, tai lähinnä oman maan tuotteita, mutta kyselyt osoittavat, että eivät kaikki tee valintoja tällä perusteella, mutta tämä koskeekin nyt vain neutraalia alkuperämaa tietoa ja se on hyvin tärkeä tieto. On aivan selvää, että kuluttajat pyytävät vielä enemmänkin, kuluttajat haluaisivat tietää yhä enemmän esimerkiksi ympäristön kestävyydestä, elinten, eläinten hyvinvoinnista, työntekijöiden kunnioittamisesta myöskin maa, ja kaikkien äh, kuluttajia kiinnostaa myös se, äh, se sääntöympäristö, missä viljelijät toimii, toimivat. Paljon enemmän olen huolissani tällaisista merkintäjärjestelmistä, jotka ovat tällä hetkellä vapaaehtoisia, kuten esimerkiksi nämä liikennevalon merkinnät, joita käytetään kaikissa englantilaisissa supermarkkinoissa marketeissa ja Ranskassa myös ei anneta mitään neutraalia tietoa, vaan näiden liikennevalojen värien mukaan pyritään kuluttajia saamaan valitsemaan tietty tuote toisen sijaan, eikä aina anneta mitään ne- neutraalia tietoa, vaan yhteenvedetään tietoja kuluttajien puolesta. Sitten vielä valvonnasta. Valvontajärjestelmä on erittäin tärkeä Italiassa. Kaikki kaikki elintarvikkeen valvonnasta huolehtivat viranomaiset vastaavat myös merkinnöistä ja tässä on mukana myös ministeriö ja petosten välttäminen valvon, valvonta tietenkin aivan välttämätöntä kaikissa elintarvikepetosasioissa, ja ainoastaan tässä merkintäasiassa. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Oikein mielenkiintoisia kysymyksiä. Ehkä yritän mennä ne järjestyksessä. De Castrolle sanoisin, että olen täysin samaa mieltä kanssanne Suomessa uskomme vankasti siihen, että Euroopan unionin sääntöjen tulee olla yhdenmukaiset, mutta katsomme, että elintarvikemerkinnät ovat asioita, joita kuluttajamme todella haluavat ja toivoisimme, että näin olisi sitten kaikkialla Euroopassa. Tällä hetkellä tilanne on tietenkin hiukan kirjava. Sitten edustaja Garcia totesi tuotantojärjestelmistä, että riippumatta siitä, että tiedetään ehkä alkuperämaa, tietyn elintarvikkeen kohdalla emme tiedä, miten tämä elintarvike on tuotettu. Tämä on ihan totta. Mutta ehkäpä alkuperämaa on kuitenkin sellainen helposti merkittävä asia, maatalalla riippuva hedelmä. Eli tämä tieto on varsin helppo saada kuluttajankin saataville. Mitä sitten tulee tuotantotapoihin, näistä ei välttämättä ole kovinkaan helposti tietoa saatavilla kaikissa jäsenvaltioissa. Tämä saattaisi kyllä, jos sitä vaadittaisiin, niin aiheuttaa aika paljon hallinnollista taakkaa. Eläinten hyvinvointimääräykset ja tietyt muut määräykset ovat periaatteessa, mm, mm, meillä on hyviä malleja käytettävissä. Pakollistahan tämä ei ole. Esimerkiksi Tanskassa eläinten hyvinvointimalli on todella toimiva. Kuluttaja voi äh, heti tuotteen äh, ottaessaan käteen nähdä selkeän merkinnän siitä, äh, minkälaisia eläinten hyvinvointiin liittyviä ja tuotanto malleja on kunnioitettu. Sitten Dorfman kysyi valvonnasta, miten näitä alkuperämaan merkintöjä voidaan valvoa tai valvotaanko niitä. Tämäkin on hyvin tärkeä kysymys. Itse oma taustani on juuri tarvikevalvonnan alalla ja meidän yhteiseurooppalaiset määräyksemme alkuperämaamerkintöjä koskien ovat kyllä kuluttajien tiedossa ja kyllä kuluttajat varmaankin aika helposti voivat nähdä, jos joku huijaa Joten viranomaiset aika pian saavat kyllä tiedon, jos esimerkiksi merkinnät puuttuvat. Suomessa olemme tämän havainneet jo liha- ja maitotuotteiden kohdalla. Sitten saksalainen äh, Edustaja kysyi, että onko sitten se possu enää suomalainen, jos se on, äh, sitä on ruokittu vaikka vain brasilialaisella soijajauholla. Kyllä se silti on suomalaista lihaa tai kasaksalaista tai mitä tahansa. Ei siitä tosiasiasta pääse yli eikä ympäri, että rehu, rehua tulee sieltä täältä, mutta kyllä tuotantojärjestelmien välillä, maiden sisällä ja maiden välillä on erilaisia. Viimeinen kuvan ihan oli possusta, jonka ähm, Saparo oli siinä iloisesti pystyssä. Meillä on edelleen possuja, joilla on saparo ja olemme tähän hyvin tyytyväisiä, vaikka me saa sanoakaan, että joku possu on parempi kuin toinen. Kiitos. Thank you very much. Um... Kiitos. Ensin reagoisin siihen, mitä edustaja Di Castro sanoi myös Beukissa kuluttajajärjestössä tukisimme EUn tasoisia sääntöjä alkuperämerkinnöistä. merkinnöistä. Näin samat tiedot tarjottaisiin kaikille eurooppalaisille kuluttajille. Tätä voimme kyllä tukea ja toivomme, että tämä olisi tulevan parlamentin yksi painopisteistä. No sitten edustaja Kilerän kysymys. Onko kyse protektionistisesta toimesta? Ei ainakaan kuluttajan näkökulmasta. Kyse on siitä, että kuluttajalle annetaan faktatietoa siitä, mistä ruoka tulee. En maininnut lainkaan tuotantojärjestelmiä omassa puheenvuorossani, mutta totesin, että tietyt toimijat käyttävät alkuperämerkintää markkinavälineenä, markkinointivälineenä silloin, kun se sopii heidän strategiansa. Ennen kaikkea silloin, kun elintarvike tai sen ainesosat ovat kotimaisia. Haluaisimme, että tuottajat antaisivat samat tiedot, tuleepa sitten elintarvike mistä tahansa. Näin kuluttajat voivat tehdä tietoon pohjautuvan valinnan. Haluavatko he valita kotimaisen tuotteen tai sen sijaan kenties ostaisivat toisen maan tuotteita vaikkapa tunnettuuden, maineen takia. Kyse on kuluttajan valinnanvapaudesta ja siitä, että annetaan avointa tietoa kuluttajille, jonka pohjalta hän voi valinnan tehdä. No sitten edustaja Dortmanin kysymys ja siitä, mm, että on eroa mitä, siinä, mitä kuluttaja sanoo ja mitä hän sitten tekee kaupassa. Tutkimukset kyllä osoittavat, että kuluttajat haluavat tämän alkuperätiedon. On tehty myös tutkimuksia, esimerkiksi komissiossa, myös eurobarometritutkimus on tehty ja maidon alkuperämerkintätutkimuksissa, jos nyt muistan oikein, jopa 83 prosenttia kuluttajista totesi, että he olisivat valmiita jopa maksamaan hieman enemmän, jotta saisivat tämän tiedon. On siis halua ainakin joidenkin kuluttajien taholla maksaa enemmän tuotteesta, jos tieto alkuperästä annetaan. Uskon, että tämä tulos puhuu kyllä puolestaan. Kuluttajat haluavat lisää tietoa tuotteiden alkuperästä. Bardzo dziękujemy. W ten sposób... Kiitoksia. Nyt olemme tämän ensimmäisen paneelin lopussa. Ja olemme kuulleet kaikki asiantuntija-alustukset. Niin ikään jäsenet ovat voineet esittää kysymyksiä ja asiantuntijat vastauksia näihin. Nyt Pyydämme toisen paneelin asiantuntijoita nousemaan tänne korokkeelle. Niin kuin sanoin, puheenjohtajana tässä osuudessa toimii ympäristövaliokunnan puheenjohtaja edustaja Valean. Voitte esitellä toisen paneelin osallistujat, kun nyt tässä tällä välin odottelemme, että he nousevat korokkeelle. Edustaja Valean, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Chair Sikierski. Kiitoksia, herra Sikierski. Kiitän tästä ensimmäisen puoliskon johtamisesta ja haluaisin vielä omastakin puolestani niin toivottaa teidät tervetulleeksi tähän yhteisvaliokuntaan. Minulla on kunnia johtaa tätä toista paneelia, jossa kyseessä on toimilakohtainen lähestymistapa tähän merkintäkysymykseen. Elintarvikkeiden merkintäkysymys ja erityisesti alkuperän merkinnät ovat suuri tärkeä asia yli, ympäristövaliokunnalle. Se on osa meidän toimivaltuuksemme, mutta se liittyy myös tiukasti elintarviketurvallisuuteen. Vastuu kansalaisia, kuluttajia ja kuluttajien terveyttä kohtaan on merkittävä osa-alue ja ympäristövaliokunta on sitoutunut sen valvomiseen. On tärkeää valvoa ja suojella sitä. Huomioidaan nämä erilaiset elintarvikehuijaukset ja elintarvikeketjun toimiminen. Nämä kaksi päätöslausumaa, jotka hyväksyttiin Euroopan parlamentin täysistunnossa, tai siis y- ympäristövaliokunnan aloitteesta täysistunnossa vuosina 2015-2016, jotka koskivat alkuperämerkintöjä lihalle, jalostetuille elintarvikkeille ja myös pakolliset merkinnät tiettyjä elintarvikkeita varten korostivat, kuinka tärkeä tämä asia meille on. Molemmissa pyydettiin lisää sääntelyä ja suuri enemmistö kuluttajista halusi lisätietoa elintarvikkeiden alkuperästä ja laadusta. Tänään keskitymme iltapäivällä tästä toisessa osassa siihen, onko niin, että tämä täytäntöönpanoasetus, joka on hyväksytty vasta viikko sitten, tuo nyt lopulta lisää selveyttä tähän kysymykseen, joka koskee vapaaehtoisia tai pakollisia alkuperämerkintöjä elintarvikkeiden kanssa ja näin äh, tarjottaisiin avoimuutta kuluttajille ja samalla puututtaisiin eri toimijoiden tarpeisiin elintarvikealalla. Olemme pyrkineet tätä asiaa käsittelemään ja nyt minulla on ilo esitellä teille kolme e, asiantuntijaamme. Dorota Kozlovska, hän on Puolan elintarviketeollisuuden järjestön edustaja. Sitten eh, Dirk Jacobs, Food Drink Europe-järjestön varajohtaja ja Paolo Carra, Italian riisin tuottajien järjestön hallituksen puheenjohtaja. Meillä on myös Euroopan komissiosta Aleksandra Nikola Kopulu. Hän on Sante-pääosaston elintarviketiedotuksen yksikön johtaja ja hän antaa meille taustatietoja tästä täytäntöpanoasetuksesta. Minulla on ilo äh, kutsua teidät tänne. Meillä on sitten lopuksi vielä kysymykset ja vastauksetkin. Aluksi annan puheenvuoron Rova Kymmenen minuuttia korkeintaan, olkaa hyvä. E, szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni... Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Suuret kiitokset kutsusta ja kiitokset siitä, että sain tulla kertomaan teille komission täytäntöönpanosäädöksestä 2018-775, joka ihan vastikään julkaistiin kyse on siis todella. Minä edustan täällä Puolan elintarviketuottajien kattojärjestöä. Meillä on kyse tuottajista, jotka valmistavat tuotteita loppukuluttajille lähinnä vähittäiskauppaan näitä tuotteita myydään. Todella tämä komission säädös on äh, tullut täydentämään 11.69.2001 asetusta. Kyse on kuluttajille tiedottamisesta elintarvikealalla. Kyse on periaatteesta, että että äh, ainesosat ja niiden äh, alkuperä tulee ilmoittaa kuluttajalle kyse on äh, erityistilanteesta, että kun ajatellaan äh, tuotteen kokonaisalkuperää, niin se ei ole sama kuin äh, tietyt ainesosat, esimerkiksi pääainesosa sellaisissa tapauksissa, että aina sosia on useampia. No niin, ensi vaiheessa tuote on äh, analysoitava liittyen siihen äh, pääainesosaan raaka-aineeseen, jota siitä on käytetty. Siinä on käytetty sen pohjalta on ilmoitettava tuotteen alkuperästä. Tässä on kaksi eri vaihtoehtoa. Ensinnäkin alkuperämerkintä, se on pakollinen artiklan 26.2a perusteella, taikka sitten se voi olla vapaaehtoinen. Ja tässä vaiheessa määräys ei vielä kata sellaisia merkintöjä, jotka liittyvät maantieteellisesti suojattuihin merkintöihin Ähm, taikka esimerkiksi markkinatutkimuksiin. Komissio tulee tekemään näiden osalta päätöksiä sitten vielä myöhemmin. Kun katsotaan äh, yritysten tilannetta, yritysten, jotka soveltavat äh, äh, tätä määräystä, ja kun ajatellaan myös jäsenvaltioiden valvontaviranomaisia, niin näille tahoille on äärimmäisen tärkeää, miten määritellään pääaines osa ja tämähän on 2011 1169 asetuksessa määritelty. Tulkinnat voivat kuitenkin olla erilaisia sen suhteen, että minkä ainesosan kohdalta alkuperä on merkittävä erityisesti siinä tapauksessa, että ainesosan alkuperä on toinen kuin itse tuotteen. No, tässä määritelmä voi olla hankala, koska tulkinnat voivat erota toisistaan. Tarkoitus on soveltaa tätä täytäntöönpanosäädöstä riippumatta siitä, miten merkitään tuotteen alkuperä, onko kyse sitten tekstistä, jostain logosta, tunnetusta merkistä ja niin edelleen. Yrityksille on, tämä on hyvin tärkeää, koska asiaan liittyy myös poikkeuksia sen suhteen, milloin voidaan poiketa näistä yleisistä käytänteistä taikka määritelmästä sen suhteen, mikä todella on sitten se alkuperämaa tai paikka uhka. Ja tämähän on äärimmäisen keskeinen kysymys meille yrityksissä, tuottajille. Puhutaan teknologisista prosesseista, puhutaan maantieteellisistä merkinnöistä. Ei tämä välttämättä aina kerro tuottajalle, eh, eh, kerro kuluttajalle, mistä on kyse. Esimerkiksi Puolassa eh, unkarilainen kulassikeitto on hyvin, hyvin suosittu. Sen täytyy sisältää paprikaa, lihaa, tiettyjä mausteita, tai sitten kastike, vaikka voi pohjainen kastike, jossa on myös kananmuna Tämä on meille hyvin tärkeä ja kun ajatellaan näitä eri odotuksia sitten, niin Euroopan unionin uudet määräykset, niiden on oltava selkeitä niin, että valmistajat voivat elintarvikealalla niitä helposti soveltaa käytännössä. Määritelmien on oltava selkeät ja luonnollisesti Ähm, koko Euroopan unionin äh, odotettava käyttöön samat määräykset, eli harmonisoidut äh, määräykset. Tämä on hyvin tärkeää yrityksillemme. Tällä hetkellähän Euroopan unioni valmistelee kuluttajille tiedottamisen suhteen alkuperäistä uusia määräyksiä. Tällä hetkellä yrityksissä on tosiaan vielä epävarmuutta, on kansallisia määräyksiä. Nekään eivät ole aina kovin tunnettuja. Sitten on erilaisia kieliversioita, eikä ole ihan varmaa ja selvää, että onko kyse muutoksista olemassa oleviin määräyksiin, vaikka täysin uusista määräyksistä. Entäpä sitten vastavuoroinen tunnustaminen ja kuinka tunnettuja nämä merkinnät ovat eri maissa. Ja sitten eh, tietenkin erilaiset kriteerit, eh, jotka lyödään lukkoon. Eh, ajatellaan vaikkapa vähittäiskaupan toimijoita tai muita markkinatoimijoita, joiden paikalliset odotukset ovat erilaisia eri alueilla. Samoin sitten on sellaisia valmistajia, jotka tarjoavat tuotteitaan eri, eri jäsenvaltiossa, useammassa jäsenvaltiossa. No mitä etua tämä asetus nyt sitten tuo mukana? No ensinnäkin sen, että yhteiset säännöt koskevat sitten koko Euroopan unionia, eli tietyn tasoinen harmonisointi toteutuu Euroopan unionin tasolla. Samoin sitten on tiettyä joustavuutta, Ehm, alkuperämerkinnän suhteen. Meillähän on äh, varsin kattava luettelo äh, joka tarjoaa yrityksille apua esimerkiksi ainesosien määrittelemisessä ja ehm, mm, tässä on myös äh, tietty siirtymäkausi vielä. Ja sitten jos katsotaan tuota puolta, joka voi aiheuttaa hiukan haittaa tai hankaluuksia, niin niin kuin jo totesin, nuorilaiset tulkinnat tässä tulevat mahdollisiksi ja se on tietenkin hyvin ongelmallista. Samoin sitten yritykset eivät kaikki ole samassa tilanteessa, eli yritykset joutuvat sopeutumaan täysin uusiin määräyksiin omissa tuotantoprosesseissaan tämän uuden täytäntöönpano säädöksen mukaisesti esimerkiksi käytettyjen raaka-aineiden laatu, volyymi, öö, kaikki raaka-ainetiedot täytyy, niiden täytyy kaikkien olla saatavilla ja tämä tietenkin nyt sitten riippuu myös siitä, kuinka yksityiskohtaisesti asetusta täytäntöön pannaan sitten täysin uudet merkinnät, uudet tunnistusjärjestelmät, jäljitettävyys, ainesosien jäljitettävyys, raaka-aineiden jäljitettävyys ja sitten tietenkin vielä sisäiset valvontajärjestelmät, laadun tarkkailu, kaikki tämä asettaa tiettyjä uusia vaatimuksia alan toimijoille. 2011 vuoden asetuksen suhtaudumme hyvin myönteisesti toki, mutta todella nämä uuden, uusien määräysten eri tulkintaa mahdollisuudet huolestuttavat paitsi jäsenvaltioiden välillä myös eri yritysten välillä. Näin voi tapahtua samoin myös elintarvikevalvontaviranomaisten lähestymistavat voivat olla erilaisia. Esimerkiksi Puolassa valvonta voi olla erilaista eri tahojen toteuttamana. Ja samoin sitten nämä tosiaan erilaiset tulkinnat eri yrityksissä tai valtion elintarvikevalvontaviranomaisen puitteissa. Tässähän vaarana on se, että voidaan langettaa sakkoja yrityksille, jotka eivät kunnioita näitä uusia määräyksiä. Näin ollen tulkinnanvaraa ei saisi jäädä ja meille olisi tärkeää, että komissio huolehtii siitä, että kun käytännössä tulkintaa erot ovat mahdollisia esimerkiksi määritelmien suhteen, eri tuotteiden suhteen, niin komission tulisi tarjota sellaiset suuntaviivat, jossa tarjottaisiin paitsi kuvailu myös esimerkkejä yrityksillemme. Yrityksillä on koko joukko teknisiä kysymyksiä liittyen tähän soveltamisalaan, täytäntöönpanoasetukseen, niin näin komission avulla voitaisiin helpottaa eri toimijoiden, myös valvontaviranomaisten ja tuottajien huolenaiheita. Enemmän me näemme toki hyötyjä ehdotuksen suhteen, mutta tiettyä epävarmuutta on juuri näiden eri tulkintojen, tulkinnan vuoksi, joten olisi äärimmäisen tärkeää, että esimerkiksi ainesosat, niitä koskevat määräykset harmonisoitaisiin. Ja tässä tarvitaan kyllä vielä lisätietoa. Kiitos paljon. Kiitoksia. Nyt haluaisin pyytää Jakobsia vastaan. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät Euroopan parlamentin jäsenet. Sillä välin kun esitykseni tänne laitetaan, haluaisin kiittää tästä keskustelusta alkuperämerkinnöistä. Puhun, olen Dirk Jacobs. Um, meillä on täällä kolmenlaisia jäseniä mukana ja 25 kansalaista elintarvike- ja juomajärjestöä, 27 eri järjestöä. Meillä on kaikenlaisia elintarvikkeita, no, no, elintarvikkeita leipomotuotteista oluen ja myös 21 yhteysyhtiötä. Me olemme suurin valmistajasektori Euroopassa, kun katsotaan liikevaihtoa ja työllisyyttä ja lisäarvoa. EU on suurin elintarvikkeiden viejä Euro- maailmassa ja olemme hyvin ylpeitä tästä. Monet nä- Suurissa näistä elintarvikkeista kaupataan niin sisämarkkinoilla Euroopan unionissa noin 90 prosenttia koko liikevaihdosta tulee sisämarkkinoilta ja EUn sisäinen kauppa on noin 250 miljardia euroa vuosittain. Tämähän tarkoittaa myös sitä, että elintarvikkeiden toimitusketjut ovat hyvin yhdennettyjä ja ne toimivat rajat ylittävästi ja näemme paljon kauppaa, jota käydään raaka-aineiden kanssa, erityisesti maidon ja kermatuotteiden ja tämän tapaisten tuotteiden välillä Euroopan maiden välillä. Tämä on hyvin tärkeä tosiasia nyt, kun juhlimme kahden 25. sisämarkkinan juhlia voi ottaa 70 prosenttia viljelijöiden tuo, tuotoksesta käytetään ne elintarvikejalostuksessa, eli tässä on suuret erot tuottajien ja jalostajien välillä. Kun katsotaan laillisia puitteita, paljon on siitä jo puhuttu, haluaisin vain muistuttaa meitä kaikkia siitä, että te tässä parlamentissa ja neuvostolassa ja komissiossa myös on jo laajennettu lainsäädäntöpuitteita tuotteita eh, näiden eri merkintäasentuksien kanssa ja on annettu lisätietoja niin, että kuluttajia ei johdeta harhaan. On myös paljon vapaaehtoisia järjestelmiä. Ja myös tämä viimeisin pääainesosaa koskeva merkintä on tärkeä lisä siihen. Usein ajatellaan, että teollisuus ei pidä avoimuuden tarjoamisesta ja alkuperään ilmoittamista. Tämä ei pidä ollenkaan paikkaansa. Itse asiassa yritykset yhä enemmän havaitsevat, että kuluttajia tämä kiinnostaa, niin kuin mainittiin, ja he haluavat siihen vastata. Mutta jotta se onnistuisi, tarvitaan kolme ehtoa. Ensinnäkin tarvitaan kuluttajien kiinnostus asiaan. Se ei ole aina kovin homogeenista. Tarvitaan halua maksaa. Kuluttajat eivät aina halua maksaa näistä lisätiedoista, vaikka ne, ne heitä kiinnostavatkin. Ja sen on oltava myös operatiivinen ja toimiva ja ratkaisu niin, että se monimutkaisessa esimerkiksi kahvin tuotantoketjussa toimisi. Tämä on hyvin vaikeaa kahvin kyseessä ollen, eli mahdotonta. On paljon valpaaehtoisia järjestelmiä markkinoilla ja maa, alkuperän me, me, merkintöjen todella tällaisia vapaaehtoisia markkinoita on. 11,5 miljardia on tällaisen markkinan arvo. Todella halutaan kertoa jalostustavoista ja myös edistää korkealaatuisia EU-tuotteita maailmassa. Kuten sanoin, olemme tärkein elintarvikkeiden viejä. Kun katsotaan näitä kansallisia toimia, aloitetaan Ranskasta. Nämä ovat siis pakollisia alkuperämerkintöjä koskevia kokeita. Nämä ovat ajallisesti rajoittuneita kokeiluja. Kun katsotaan näitä eri toimia, niin täällä on eroja näiden toimien välillä, kun ajatellaan sisältöä, ajoitusta tai sitä annetaanko kokeilusta kertomus ja arvio Olemme havainneet, että nämä ensimmäiset kertomukset ovat tulossa tämän vuoden lopulla ja silloin nähdään, millä tavalla se vaikuttaa kuluttajiin ja myös liike-elämään ja kauppaan. Kun katsotaan kansallisten toimien vaikutuksia liiketoiminnalle, ne esitetään toki kokeiluina, mutta liiketoiminnalle vaikutukset ovat välittömiä, kun yritysten on muutettava toiminta, näitä toimitusketjujaan ja muutettava merkintöjä ja, ja kuljetuksia olemme itse asiassa nähneet, että vaikka tässä on vastavuoroisen tunnustamisen lauseke monissa näissä asetuksissa, se ei kuitenkaan estä äh, äh, näiden äh, ikään kuin uudelleen kansallistamista. Tämä on nähty Ranskassa esimerkiksi leikkeleiden osalta on, on joutunut, kun tuodaan keitettyä kinkkua, niin ei voida enää ei voida luottaa ainoastaan ranskalaisen tuotantoon. Ja nyt on havaittu, että on ongelmia ja jonkin verran painostusta tulee jälleenmyyjiltä. Vähemmän äh, tuontia on tullut jossakin, vaihe, jossakin tapauksissa 20 prosentin, 25 prosentin laskua äh, on ollut tuonnissa ja myös äh, tuottavuudessa näillä yrityksillä toimitus jatkossa on todella, toimitusketjussa muutoksia ja on myös tuotantolinjoilla on tehtävä muutoksia, niin nyt otetaan huomioon nämä eri alkuperät ja myös sopimuksen on tehtävä muutoksen. On myös muistettava, että tästä tulee tehottomuutta ja elintarvikehukkaa. Olemme nähneet, että EUn sisäiseen kauppaan tällä on myös vaikutuksia. Tähän palaan vielä myöhemmin. Tämä liittyy, tämä liittyy tietenkin siihen, että, tuo, että teollisuus on vähemmän kilpailukykyistä raaka-aineiden hinnat ovat nousseet ja se saattaa näkyä korkeammissa kuluttajahinnoissa. Tästä olemme jo keskustelleetkin jälleen. Nämä y- y- vähittäishinnat ovat vähittäiskappaleiden määrittämiä. Ei voida olla varmoja siitä, näkyvätkö nämä hinnat vähittäishinnoissa, mutta näin voi olla. Tästä tulee ainakin lisäpaineita järjestelmään. Suurin vaikutus on pienille yrityksille niille, jotka sijaitsevat raja-alueilla – ja yrityksille, joilla on äh, enemmän vaihtelua raaka-aineiden hankinta alkuperässä. Komissio teki alkuperä, äh, vaikutusten arvioiden muutama vuosi sitten ja siitä saatiin jo al- esimakua, kun kyseessä oli lihaa ainesosana. Äh, sitä tuli jopa 50 prosentin korkeammat kustannukset ja maitotaloustuotteisiin tuli jopa 45 prosentin korotukset erityisesti raja-alueilla. Tämä ehkä teoreettisesti nyt nähdään todella, todelliset markkinavaikutukset. Tässä on esimerkiksi merkittävästi laskenut Belgian maitotuotteiden vienti Ranskaan sen jälkeen, kun Ranskassa otettiin käyttöön tämä asetus 17,7 prosenttia ensimmäisen 12 kuukauden aikana todella vienti väheni asetuksen käyttöönoton jälkeen. Sama niin puhuit tässä maidossa, mutta, maidosta, mutta myös maitojauheen vienti Ranskaan on kokonaan kadonnut. Näette siis millaisia kielteisiä vaikutuksia tällaisella kansallisella lähestymistavalla ja kansallisella pakollisella lähestymistavalla voi olla kauppaan EUn sisämarkkinoilla. Sama pätee Saksaan, Saksan vienti Ranskaan, Ruotsissakin vienti Ranskaan on vähintynyt 30 prosentilla maitotuotteessa. Olemme nyt nähneet, millaisia ensimmäisiä vaikutuksia tällä on markkinoille todellisuudessa. Sitten meillä on myös muita huolia, oikeudellisia huolia. Esimerkiksi FIC-asetus edellyttää, että annetaan näyttöä mutta kuka, mikä maa ei ole tehnyt, pitäisi myös osoittaa vaikutukset kuluttajille. Puhutaanko tässä nyt todella todellisesta kuluttajien edusta vai onko tässä muunlaisia tavoitteita? Esimerkiksi espanjalainen asetus selkeästi toteaa, että tähän toimeen on ryhdytty protektionismin takia. Onko tämä todellinen tavoite näillä toimilla? Sitten on tietenkin katsottava periaatteen kunnioittamista. Olemme nähneet, että joissakin maissa, kuten Italiassa ja Romaniassa, on hyväksytty lainsäädäntöä ilmoittamatta siitä Euroopan unionille. Näin on rikottu menettelyjä, joista olemme EU-tasolla sopineet. Sitten on myös kansainvälinen puoli. Meillä on kansainvälisiä kauppakumppaneita, jotka eivät ole kovinkaan ihastuksissaan. Kanada viime viikolla ilmoitti, että että he aikovat viedä tämän asian VTOhon Italia vastaan koskien pasta-asetusta. Tämä ei myöskään ole hyvä kauppapoliittisen uskottavuuden kannalta Euroopan unionin näistä asetuksista on ilmoitettava VTOlle, näin ei ole toistaiseksi tehty. Meille ei ole kovinkaan helppoa tarkastella näitä eri kansallisia asetuksia. Tästä tulee paljon sekaannusta ja paljon huolia kaiken kaikkiaan. Viittasin jo tähän vaikutusten arviointiin. Siinä vaikuttaa siltä, että joissakin tapauksissa on kokonaan sivutettu kulupuoli ja vaikutus kansainväliseen kauppaan ja, ja kilpailukykyyn ja vaikutuksiin eurooppalaisiin toimitusketjuihin. Sitten tietenkin tämä pääainesosaan, alkuperämerkintö, en nyt siinä, siihen mene sen enempää olemaan yhtä mieltä kollegan kanssa. On hyvä, että meillä on harmonisoitu lähestymistapaa koskien pääainesosaan alkuperämerkintöjä, mutta me odotamme, että tähän päättyvät sitten kansalliset toimet. Se, että on yhtä aikaa kansallisia ja Euroopan laajuisia toimia, ei ole toivottavaa ja se on myös hankalaa yrityksille – ja ne maat, joissa on otettu käyttöön kansallisia asetuksia, ne ovat selkeästi viitaneet siihen, että, että ne eivät tule enää toteuttamaan kansallisia toimia, mikäli tällaiset mikäli esimerkiksi pääainesosan alkuperämarkintaa koskeva Euroopan laajuinen säädös tulee voimaan, ja näinhän on nyt tapahtunut. Sitten selkeyttä puuttuu myöskin, tähän on vielä puututtava tarvitaan harmonisointia ohje, ohje, ohjeita teollisuudelle asetuksen täytäntöpanoa varten. Lopuksi vielä haluaisin korostaa sitä, että meidän elintarvikkeiden toimitusketjut eivät pääty maan rajoille. EU ei ole yhtäkään maata, joka olisi omavarainen elintarvikkeiden osalta. Me luotamme täällä toisiimme. E, e, toimitusketjut on rakennettu niin, että ne ovat tehokkaita, ja tuloksellisia ja elintarvikehukkaa on mahdollisimman vähän. Ja niiden kautta voidaan kestävällä tavalla saattaa tuotteita saataville koko vuoden ajan. Jos nyt haluamme mennä kansallisten toimien suuntaan, niin muu, menetämme sisämarkkina-aspektin ja kukaan ei oikeastaan voita siinä, että että otetaan käyttöön kansallisia lähestymistapoja. Me kaikki tulemme häviämään. Oikeastaan tämä tällainen nolla summa peli. Tällä hetkellä meillä on kattavia sääntöjä ja lainsäädäntöä, jossa, jonka kautta vältetään eh, har, kuluttajien harhaanjohtajien merkintöjen kautta, mikäli on halua painaa, pa, maksaa lisää tai jos jo nämä toimet ovat toteuttamissa, niin kyllähän toimijat voivat eh, näitä alkuperäjä antaa. Meidän olisi enemmänkin edistettävä Euroopan korkealaatuista tuotantoa vapaaehtoiselta pohjalta ja meidän olisi parempi tehdä yhteistyötä kuin taistella keskenämme. Eh, Kiitoksia. Seuraavana eh, edu, seuraava puhujamme Karra. Buongiorno tutti. Hyvää päivää kaikille. Tarvitsisin kalvokuvia tuekseni. Buongiorno tutti, grazie. Hyvää päivää kaikille. Kiitoksia kutsusta. Minä olen Paolo Carraa. Edustan riisintuotteen kansallista järjestöä. Kiitos mahdollisuudesta, jonka olemme tänään saaneet käsitellä Euroopan ja Italian riisintuotannon tilannetta ja alkuperämerkintöjä. Aivan lyhyesti. Ente äh, Nationale Riisi on äh, julkinen toimija, jota maatalousministeriö valvoo. Meidän tehtävämme on puolustaa kansallista riisintuotantoa ja samanaikaisesti tutkimuskeskuksessamme pyrkiä ratkaisuihin äh, kestävän tuotannon edistämiseksi. Me toimimme tällä toi, tuotantoalalla ja järjestömme mm, muodostuu mm, alkutuottajista ja jalostajista Italiassa. Italia on tärkein Euroopan unionin riisintuottaja, 52,2 prosenttia tuotannosta. Tämän jälkeen Espanja, Portugali, Kreikka, Ranska, Romania, Bulgaria ja Unkari pienemmillä osuuksilla. Kuitenkin kyse on vain 0,2 prosentista maailmanlaajuisesta resin tuotannosta. Italian tuotannon yksi erikoispiirteistä on se, että eri lajikkeiden nimet, esimerkiksi Carnaroli, Arborio, Nano, ovat oikeastaan tällä hetkellä mm, aivan ö, tuotemerkkeihin verrattavia nimiä. Komissio on tunnustanut sen, että eurooppalainen riisin tuotanto on julkinen hyvä nimenomaan ympäristön näkökulmasta, ympäristöhoidon näkökulmasta. Euroopan unionissa viljellyn riisin tuotanto on kestävää nimenomaan ympäristön näkökulmasta ja antaa kuluttajille takeet sen turvallisuudesta. Välttämättä näin ei aina ole, kun kyse on tuontiriisestä. Elintarvikeviranomainen on antanut varoituksia ja olemme havainneet, että esimerkiksi basmati-riisissä silloin kun sitä tuodaan EU-hun on ollut jäämiä äh, sienimyrkystä, karbendatiimista, joka on kuitenkin EU-ssa kielletty. Vuonna 2006 Italian riisisektori kohtasi myös ongelman, joka liittyy Yhdysvalloista tuotavaan riisiin. Siinä oli jäämiä Siinä oli siis jäämiä GM-tuotteista. Italian toimintana, reaktiona tässä oli että käyttöön vapaaehtoinen Riso Italiano-merkki. Tätä Ente Nazionale Riisi hallinnoi. Tuotemerkki on myös rekisteröity kansainvälisesti. Tätä merkkiä käytetään, kun haluamme taata alkuperän äh, ja laadun Italiassa tuotetun riisin osalta ja haluamme nimenomaan ratkaista nämä ongelmat, jotka liittyvät tuontiriisiin ja GM-jäämiin. Eurooppalainen tai italialainen riisi ei ole mikään tahansa massahyödyke, vaan erityisesti italialainen riisi koostuu tietyistä lajikkeista, joista voidaan valmistaa tiettyjä ruokalajeja, erityisesti risottoa ja muita tyypillisiä äh, ruokalajeja. Ja on myös muita lajikkeita, jotka soveltuvat äh, muiden ruokalajien valmistukseen erityisen hyvin. Unionissa viljelty eurooppalainen riisi on ollut siinä tilanteessa, että EU-hun tuodaan myös nolla tullimaksulla paljon tuontiriisiä. Tuonti on kasvanut viime vuosien aikana 50 prosentilla ja riisin kulutus EU-ssa luonnollisesti heijastelee tätä tilannetta. 25 prosenttia tuontiriisistä EU-ssa tulee sellaisista maista, joissa ympäristön suojelun taso, kansalaisoikeuksien taso ei välttämättä ole taattu. Täällä tästä esimerkkinä esimerkiksi äh, Kamputsea on komissiossa annettu Development Solutions-niminen asiakirja, jossa on vertailtu riisin tuotantotilannetta eri alueilla ja myös ihmisoikeuksien tilannetta. Ente Internationale Riisi on järjestänyt myös tapaamisen, jossa olemme käsitelleet eurooppalaisen riisintuotannon tilannetta. Ja silloin käsittelimme esimerkiksi sitä tarvetta, joka meidän on kunnioittaa vastavuoroisuus äh, lauseketta myös ympäristönsuojelukysymyksissä. Myös äh, italialainen riisi kärsii tästä italialaiselta kuulostavan tuotemerkin käytöstä väärin perustein. Eli tässä laatikossa ei ole italialaista riisiä, vaan niin kuin sanoin, kyse on arborio lajikkeesta. Se on myös kaupassa käytettävä tuotemerkki. Tästä ei välttämättä voi valmistaa risottoa, vaan pikemminkin sitä voidaan käyttää ikään kuin lisäkeriisinä, niin kuin kuvasta näkyy. Mm, sitten puheenvuoroni loppupäätelmänä oikeastaan toteaisin, että italialaiset tuottajat hyvin suurelta enemmistöltään puoltavat alkuperämerkintöjä ja myös sitä, että tämä merkintä olisi pakollinen. Pieni osa tuottajista ei välttämättä pidä tätä vielä riittävänä, jotta alan ongelmat voitaisiin tätä kautta ratkaista. Uskaltaisin sanoa, että italialaiset eurooppalaiset jalostajat riisialalla kannattavat vapaaehtoista alkuperämerkintää. Kun puhumme Made in Italy-merkinnästä tai Italian Made-merkinnästä, niin näin varmasti on. Kiitos. Grazie uh, next speaker. Kiitoksia. Seuraavana Euroopan komission edustaja Nikola Kopula. Olkaa hyvä. Oh. Thank you very much. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Haluan kiittää valiokuntaa kutsusta tähän keskusteluun. Alkuperämerkintöjen täytäntöönpanosäädös, äh, joka äh, tosiaan hyväksyttiin ihan muutama päivä sitten. Täytäntöönpano eh, säädöksestä on tässä nyt puhuttu siitä, että pääseekö tai osuuko se tavoitteisiin ja eh, kuluttajien, vastaako kuluttajien odotuksia. Eh, samoin on puhuttu toiveesta siitä, että että unionin tasolla puututtaisiin pakollinen alkuperämerkintämahdollisuuteen. Tämän täytäntöönpanosäädöksen tausta on ihan mielenkiintoinen. Käytiin nimittäin hyvin pitkiä keskusteluja, jotka käynnistyivät jo viime edellisen komission toimikaudella, kun elintarvike tiedotus asetus astui voimaan, niin äh, alkuperämerkinnät olivat yksi kaikkein äh, kiistanalaisempia kysymyksiä. Euroopan parlamentti oli jakautunut, mutta jäsenvaltiotkin olivat äh, jakautuneet. Ja kompromissi oli sitten sellainen, että EU-sääntöjä vahvistettiin. Ensimmäistä kertaa alkuperämerkinnät määriteltiin. Kyse oli tuulikoodeksi määritelmästä ja sitten myös pakolliset alkuperämerkinnät tulivat koskemaan tiettyjä lihatuotteita. Pakollisista alkuperämerkinnöistä muita elintarvikkeita varten on keskusteltu. Tämä ei kuitenkaan mennyt läpi ja näin komissio ähm, työsti useita kertomuksia ähm, muille elintarvikeluokille, äh, maito, maitotuotteet, lihatuotteet, mutta myös jalostettujen elintarvikkeiden pääainesosat. Nämä kertomukset, niin kuin tässä jo äh, Derke mainitsikin, niin lopputulos oli se, että kyllä alkuperämerkintä on myönteinen asia kuluttajille, äh, vahvistaa avoimuutta. Sillä on vaikutuksia myös äh, kotimaiselle tuotannolle. Se saattaa tukea EU-viljelijöitä ja elintarviketuottajia, mutta sillä voi olla myös vahingollisia vaikutuksia erityisesti sisämarkkinoihin, mutta myös se saattaa aiheuttaa lisää kustannuksia alan toimijoille ja lisää byrokratiaa. Näin ollen komissio katsoi, että jo olemassa oleva tiettyjen tuotteiden pakollinen merkitseminen yhdistettynä vapaaehtoisiin merkintöihin EU:ssa on hyvä sääntöpaketti kaiken kaikkiaan, joka vahvistaa avoimuutta markkinoillamme. Sitten toinen aihe, se, että kaikkia elintarvikkeita ei tarvitse Alkuperämerkintä. niin toinen ulottuvuus oli se, että jos alkuperämerkintää käytetään EU-markkinoilla tuotteen markkinoimiseksi, kuluttajaa ei saa johtaa harhaan ja tiedon on oltava oikea, oikeaa. Näin ollen otettiin käyttöön määräyksiä, jotka koskevat käyttää näitä vapaaehtoisia alkuperämerkintöjä niin, että tulee myös merkitä pääainesosan alkuperä, jos se ei olekaan sama kuin lopputuotteen alkuperä on. Tai että tämä ero ö, tulee merkitä, ö, vaikkakaan ei sitten yksityiskohtaisesti, mutta tulee merkitä, että pääainesosan alkuperä ei ole sama kuin lopputuotteen Tämä täytäntöönpanosäädös oli tarkoitus hyväksyä jo vuonna 2013 jotta se olisi tullut käyttöön 2014 silloin, kun muukin asetus tuli voimaan. No nyt se kuitenkin hyväksyttiin vasta jokunen päivä sitten 28.5., mikä merkitsi sitä, että ja tässä oli kyllä merkittävää viivettä. Tämä johtui äh, ristiriidoista asian käsittelyssä ja hyvin äh, kaukana toisistaan olevista kannoista. Ja piti löytää sitten kompromissi. No nyt täytäntöönpanon säädös tulee astumaan voimaan vuonna 2020, eli meillä on siirtymäkausi, jonka aikana elintarviketuottajat äh, voivat Mm, sopeuttaa mm, mm, toimintaansa. Sitten tässä on äh, teknisiä yksityiskohtia äh, määritelty tiedon tarjoamiseksi kuluttajalle, jotta tämä tieto on näkyvillä ja että ähm, lopputuotteen alkuperämerkintä aina tulee selkeästi esiin. No, Tämä täytäntöönpanosäädös on tosiaan nyt juuri hyväksytty, mutta tietyt kansalliset toimet vielä odottavat hyväksyntää. Joukko jäsenvaltioita, seitsemän jäsenvaltiota, on ilmoittanut ottavansa käyttöön kansallisia sääntöjä liittyen lihatuotteiden, maidon ja maitotuotteiden merkinnöistä. Ja nämä ilmoitukset komissio on todella seitsemältä jäsenvaltiolta vastaanottanut. Nämä toimet ovat kokeellisia, siis määräaikaisia, yleensä ovat voimassa korkeintaan vuoteen 2019, ja jäsenvaltiot ovat sitoutuneet toimittamaan komissiolle kertomuksen, jossa selitetään vaikutus, joka näillä kansallisilla säännöillä on ollut paitsi kuluttajille myös ylipäätään kauppaan ja sisämarkkinoihin yleisesti. Komissio sitten, kun saamme nämä raportit jäsenvaltioilta, tulemme niihin todella syventymään ja tämän jälkeen katsotaan sitten, mihin tämä johtaa, tuleeko EU-tason lisäehdotuksia. Haluaisin vielä tarkentaa, että toimet, joihin kansallisella tasolla on ryhdytty, päättyy, ovat määräaikaisia, eivätkä automaattisesti tule tämän jälkeen jatkumaan. Eli jos jäsenvaltiot haluaisivat jatkaa näitä määräyksiä, niin se vaatisi sitten jälleen komission, komissiolle ilmoituksen. No kaikki jäsenvaltiot eivät tosiaankaan ole ottaneet käyttöön näitä kansallisia määräyksiä tilanteen kehittyminen heijastelee selvästi sitä keskustelua, jota joitain vuosia sitten käytiin. Ne jäsenvaltiot, jotka halusivat pakollisia alkuperämerkintöjä, olivat varsin pettyneet komission kertomuksen lopputulokseen ja myös tähän viivytykseen täytäntöönpanosäädöksen voimaanastumisessa ja ovat sitten tosiaan ottaneet käyttöön kansallisia määräyksiä. Tässäpä tämä puheenjohtaja. Ja muuten komissio on sitten sitoutunut tekemään yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa tarjotakseen lisää selvennyksiä liittyen näihin tulkintoihin, joita, joihin liittyviä kysymyksiä on tässä noussut täytäntöönpanosäädöksen suhteen esiin. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt meillä on tilaisuus esittää kysymyksiä asiantuntijoillemme. Pari nimeä minulla tässä on jo listalla, mutta onko vielä lisäkysymyksiä, niin ihmeessä vaan. Nostakaa kädet. Ensimmäisenä edustaja Erdos. Kiitoksia puheenjohtaja, parhaat kollegat, arvoisat asiantuntijat. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että että ensimmäinen maaliskuuta hyväksyttiin hunaja-asetuksesta neljä viidesosaa jäsenistä hyväksyi Euroopan parlamentin ehdotuksen ja nyt odotamme jäsenvaltioilta sitten korkealaatuista ehdotusta, joka sallii korkealaatuisen hunajan äh, saattamisen markkinoille ja ehdotuksen, jonka pohjalta voidaan torjua tuoteväärennökset markkinoilla, on esimerkiksi äh, sellaisia tavarantoimittajia, jotka sekoittavat äh, erilaatuisia hunajia keskenään. Olen kuullut, että tilanne itse asiassa on tullut yhä huonommaksi. Eli esimerkiksi kolmesta maista tulevaa hunajaa sekoitetaan EU-sta, EU-ssa tuotettuun hunajaan. Näitä tuoteväärennöksiä tulee muun muassa Kiinasta. Ja tämä johtaa sitten siihen, että esimerkiksi unkarilaista akasia hunajaa voikin ostaa hal, halvemmalla koska kyse ei olekaan enää puhtaasta unkarilaisesta akasia unajasta. Tämä on todella todella vahingollista alallemme. Mitkä säännöt tai mitkä asetukset äh, huolehtisivat siitä, että tuottajat Euroopassa äh, voisivat tarjota todella eurooppalaisia hunajatuotteita. Äh, tuotteita Olenko ymmärtänyt oikein, että nämä alkuperämerkinnät äh, voidaan ottaa äh, käyttöön vapaaehtoiselta pohjalta? Mitä täytyy tehdä, jotta päästään eroon näistä tuoteväärennöksistä hunaja-alalla Euroopan markkinoilla? Kiitoksia. Thank you very much. Madam Evans. Kiitoksia sitten Rova Evans. Sí, gracias. Yo, eh, Kiitoksia. Haluaisin kiittää asiantuntijoita ja puhua tässä riisistä siitä, eh, herra Karraa täällä puhuikin. Me olemme hyvin huolissamme tästä riisikysymyksestä. Paulina Castran kanssa olemme kirjoittaneet komission jäsen Malmströmille ja lähettäneet parlamentin kysymyksiä helmikuussakin ja huhtikuussa ja vielä toinenkin hu- huhtikuussa. Eh, saatiin vastaus eh, juuri tässä toukokuussa ja olemme saaneet komissiolta todellakin hyväksynnän siellä, mitä Eh, mitä alan työryhmää on ehdottanut jo kauan. Tämän arkaluontoinen ala se edellyttää salva, eh, näitä suojalausekkeita suhteessa Gambajan ja Burmaan ja Merkosurin kauppalueeseen. Tämä on todella ala, joka on kärsinyt suuresti, kaikki paitsi aseet sopimuksesta komissio viittaa kokonaisvaikutuksiin ja tilanne on todella, todella hirvittävä. Haluaisin esittää teille kysymyksen, onko teistä sellainen, vaikka, onko teillä sellainen vaikutelma, että nämä alkuperämerkinnät sinänsä riittävät, vai olisiko hyvä, että samalla kun on tällainen erityis, että samalla olisi tällainen erityinen kaupan edistämisen kampanja, koska ehkä ilman sitä ei ole mitään hyötyä laittaa näitä meidän Italia muita merkkejä mikäli kuluttajat ei, eivät ole motivo- riittävän motivoituneita ostokset ehdissään. Tuntuko teistä siltä, että vielä ehdimme pelastamaan riisisektorin Espanjasta? Eh, riisin tuotanto on melkein hävinnyt jopa Valensian alueelta, jossa se on vahva perinne. Olen todella huolissani siitä, että riisin viljelyssä todella on tällainen tilanne Katalonissa ja Andalusiassa tai Mursiassa – ei, ei varmaan enää edes ehditä tätä viljelystuotetta pelastamaan. Mitä, mikä teidän vaikutelmanne on? Kiitoksia. Uh, Kiitoksia sitten eh, edustaja Andrew. Mm, Kiitos puheenjohtaja. En ole yllättynyt komission vastauksesta. Mehän olemme tottuneet kokouksissa kuukausien varrella tähän, mutta olen silti hämmästynyt. Ikävä kyllä, että puhuu hieman brutaalisti tähän epäjohdonmukaisuuteen. Meillä on kokeiluita EU-ssa ja tässä keskustelussa ette ollenkaan ottanut huomioon sitä, mitä on tehty. Ei ole tehty arviota näistä kahdeksasta eri kokeilusta. Tämä on aika lailla hämmästyttävää. Eli pitääkö tässä nyt sitten kuolla ikään kuin saappat jalassa, koska ilmasto heikkenee nopeasti. Meillä on teknologiaa, erilaisia sovelluksia, jotka mahdollistavat tuotteiden tunnistamisen. Puhun nyt hieman brutaalisti, mutta nyt hätä on suuri. Kuluttajat ovat hyvin vaativia alkuperän suhteen, tämä pitää paikkansa. Kokemukset tämän osoittavat ja tutkimukset osoittavat kun kyse on tuotteista ja toisaalta kansanterveydestä. Meillä on myös nousevia, kasvavia kansantauteja, mm, liikalihavuutta, haiman vajatoimintaa ja niin edelleen. On kiireellistä nopeuttaa tätä prosessia. Näin uskaltaisin sanoa, puheenjohtaja. Olen pahoillani, mutta nyt todella meillä on täällä äh, nyt tietoa kokeiluista, jotka osoittavat, että todella täytyy toimia nopeasti nyt näistä kokeiluista on saatu tuloksia, niitä pitää arvioida ja sitten tehdä johtopäätökset. Pelkäänpä, että kansalaisten tahto kyllä etenee paljon nopeammin. E, tehdään vetomuksia, miljoonien allekirjoittamia vetomuksia, joita me täällä käsittelemme. Eli kyllä nyt täytyy kiihdyttää vauhtia olen pahoillani puheenjohtaja tämän puheenvuoroni sävystä, mutta nyt täytyy kyllä jo herätä. Alkuperäkysymys ei ole pelkästään alkuperäkysymys, vaan kyse on siitä, että kuluttajat äh, miljoonittain äh, ovat valinneet meidät tänne heitä edustamaan ja komission edustaja. Kyse on tärkeästä kysymyksestä ja menettelyä täytyy nopeuttaa. Thank you very much. Now, Mr. Dorfman. Kiitoksia sitten edustaja Dorfman. io volevo tornare sulla questione del niin halusin vielä palata tähän riisikysymykseen. Olen aivan yhtä mieltä kollega Erantsin kanssa. On totta, että alkuperämerkintöjen avulla voidaan asiaa auttaa, mutta keskeinen ongelma koskee sitä, että minun nähdäkseni tämän kaikki paitsi aseet myötä tuomme tuotteita, jotka eivät oikeastaan mitenkään liity tähän Kambodža joitakin kuukausi sitten kävin siellä ja olen aivan yhtä mieltä kanssanne siitä, että se ei ole mitenkään demokraattinen maa missään tapauksessa, mutta sitä pahempaa, tai meille pahempi, heille parempi, kyseessä on maa, joka on vahvassa kasvussa, ei ole mitään syytä sille, että tämän, tähän maahan so- sovelletaan edelleen kaikki paitsi aseet sopimusta. Ei voi olla niitä vuosikausia mu- odotellaan ennen kuin nämä tullietuisuusjärjestelyt muutetaan. Olen aina tukenut tätä kaikki paitsi aseiden sopimusta, mutta kun käydään Kambodžassa ja muissa Kaakkois-Aasian maissa, jotka ovat todellinen ongelma, niin tällainen riisille, niin, ja kun katsotaan mitä kentällä tapahtuu siellä, niin tämän nollatulliin risiä ja muita tuotteita varten ei ole mitenkään perusteltavissa. Kyllä järjestelmä on muutettava. I want to ask if there is someone else who would like to take the floor. Onko vielä muita puheenvuoropyyntöjä? Kadenbach. Ja ein herzliches Dankeschön für die Ausführung. Sydämelliset kiitokset näistä puheenvuoroista. Kollega Dorfmanin kanssa olen kyllä ihan samaa mieltä. meidän täytyy nähdä eh, Euroopan unioni kokonaishankkeena. Usein eh, puhumme siiloista, maatalouspolitiikka, terveyspolitiikka, kauppapolitiikka, sisämarkkinat, mutta juuri nämä eh, tämän päivän aiheet kyllä ovat mielestäni aiheita, joita ei voi siilottaa. Ja kyllä tuotemerkinnät Äh, voivat todella hyödyttää meitä äh, antamalla kuluttajille äh, mahdollisuus tehdä tietoon perustuva päätös, kuitenkaan syyllistymättä protektionismiin, niin esimerkiksi kuluttaja voi haluttaa Äh, valita tuotteen, jonka kuljetusmatka on mahdollisimman lyhyt äh, ilmastosyistä tai haluaa äh, tietyn alueen tuotteen valittaa työllistämisvaikutuksen vuoksi tai puhtauden vuoksi. Kuluttaja ehkä haluaa tukea tiettyä aluetta. Voi kuitenkin tehdä näin vain siinä tapauksessa tietää, tietää miltä alueelta mikäkin tuote tulee. Eli koesiopolitiikan, ilmastopolitiikan, kauppapolitiikan, aluepolitiikan nimissä näitä merkintöjä tarvitaan, koska muuten kuluttajalla ei valinnanvapautta ole tai mahdollisuutta ole. Ei tämä liity protektionismiin millään tavalla. Kuluttajana voi tietoisesti tällöin todeta haluavansa säilyttää esimerkiksi tietyn alueen elinvoimaisena, haluaa mahdollisimman lyhyitä kuljetusmatkoja vaikkapa tuotteille ilmaston nimissä. Siksi mielestäni tarvitaan merkintöjä, jotka eivät suinkaan perustu vapaaehtoisuuteen, vaan tarjoavat kuluttajille aina mahdollisuuden yleisesti, enkä puhu nyt vain vaikka Pariisista, vaan äh, kaikista elintarvikkeista. Kiitos. Thank you very much. Uh, then, uh... Kiitoksia. Viimeinen puhuja onkin edustaja De Castro. Kiitos. Muutama kommentti oikeastaan Karin Kandepa. Oikeastaan tässä jo vii sanat suustani. Kyse on siitä, että Äh, annamme tietoa kuluttajille, että he voivat tehdä tietoihin pohjautuvan päätöksen. Eli kuluttajille täytyy tarjota valinnan mahdollisuus ja äh, mahdollisuus tehdä valintoja tiedon pohjalta. Me emme halua millään tavalla ohjailla heitä. Äh, tässähän viitattiin tähän liikennevalo merkintään, eli punainen valo välttämättä ei tarkoita sitä, että kuluttaja sitten tietoisesti tekisi tämän valinnan. No se on sitten toinen aihe, jota käsittelemme muussa yhteydessä. Käyn nyt komission puoleen. Arvostan komission tekemää työtä ja Andrew kaikis äh, on varmasti tehnyt tässä työtä, mutta tässä talossa maatalousvaliokunnassa ja myös täysistunnossa olemme työstäneet tätä pakollista alkuperämerkintäjärjestelmää ja oikeastaan hyvin vähän tekemämme työ on otettu huomioon. Kollega tämä sanoikin jo aivan selvästi. Meidän täytyy toimia niin, että kuluttajalla todella on mahdollisuus tehdä valintoja. Tästä näkökulmasta, aivan niin kuin kollega Erdoskin jo mainitsi, hunaja äh, kysymyksen. Äh, paljon muitakin esimerkkejä voitaisiin nostaa esille, esimerkiksi tomaatit Espanjasta, Italiasta, Portugalista. Usein syntyy kilpailuvääristymää. On tiettyjä valmistajia, jotka tuovat tomaatteja esimerkiksi Kiinasta, mutta myyvät niitä sitten espanjalaisena tai portugalilaisena tomaatteina. Pakollinen alkuperämerkintä varmasti olisi osa ratkaisua. Tarvitaan sääntelyä ja täytyy ottaa huomioon ne kokemukset, joita näissä kahdeksassa eri kokeilumaassa on nyt saatu. Ne on otettava huomioon luonnollisesti. No, sitten Food and Drink Europein edustaja puhui 45 prosentista äh, lisäkustannuksina äh, merkintöjen perusteella. Tämä luku vaikuttaa kyllä aika lailla suurennetulta ainakin Italian kokemusten pohjalta. En tiedä, minkälaiset laskelmat te olette tehneet. Olemme parlamentissa keskustelleet tästä aiheesta usean otteeseen. Tämä ei ole sellainen aihe, jossa kaikki olisivat yksimielisiä meidän on tehtävä yhteenveto, johtopäätökset, jotka ottavat huomioon sen, mitä kansalaiset ja kuluttajat haluavat. Kiitos. Thank you very much, colleagues, for your uh, comments and questions. Now... Kiitoksia sitten kysymykset ja vastaukset. Haluaisin pyytää nyt panelisteja vastaamaan siihen, mitä täällä on sanottu ja vastaamaan, mikä kysymyksiä esitettiin ja mikäli ne kuuluvat teidän asiantuntemuksen alaan. Aloitetaanpa vaikka komissiosta tällä kertaa. Yes. Thank you. Uh, I would like to react. Kiitoksia. Haluaisin ehkä vastata näihin kommentteihin, joita esitettiin hunajasta, kiinalainen hunaja, joka sekoitetaan EUn hunajaan ja niin poispäin. Periaatehan on se, että kaikki turvalliset elintarvikkeet voidaan saattaa markkinoille Euroopan unionissa. Me emme voi käyttää alkuperämerkintöjä välineenä, jota voitaisiin ajatella teknisenä kaupan esteenä. Me emme voi siis ottamalla käyttöön pakollisia alkuperämerkintöjä todeta, että meidän tarkoituksena on estää se, että kiinalainen hunaja tulisi markkinoille. Niin kauan kuin tuote on turvallinen, sitä voidaan vapaasti tuoda EU-hun ja saattaa markkinoille EU-ssa. Silloin kun tuotetta käytetään, on varmistettava se, että kuluttaja saa oikeat tiedot ja tietää, ostaako hän nyt tuotteen, joka on EU-ssa tehty vai onko se kiinalainen tuote. Tämän pitäisi olla kaikkien velvoitteiden ta- tavoite. Sitten haluaisin vielä vastata tähän edustaja Andriön puheenvuoroon. En nyt pitä, pidä sitä brutaalina, mutta epäreiluna ehkä kuitenkin, koska kyllä olisi otettava huomioon se, kuinka turhauttavaa joillekin, joka uskoo avoimuuteen ja positiivisiin tuloksiin, kun annetaan tietoja, niin on, on muistettava, että otetaan konteksti huomioon ja, ja vuodesta 1975 alkaen alkuperämerkintöjä on tuomioistuimessa pidetty esteenä sisämarkkinoilla. Tähän mennessä tämä on ollut komission perinteinen kanta – ja ne oikeudelliset puitteet, joissa EU-ssa olemme toimineet. Nyt nähdään, että valtavasti on tapahtunut myös oikeudellisella puolella ja myös poliittisella puolella viime vuosina Euroopan unionissa. Aika paljon on nyt avoimuutta koskien alkuperää tietoja, joten viime aikojen edistys on todella vallankumouksellista. Meillähän on ongelmia Reaktioita on tullut jo Kanadasta, niin kuin täällä mainittiin, vaikka varmasti on halua täyttää kuluttajien toiveet EU-ssa. Meidän on otettava pohjaksi kuitenkin lailliset puitteet ja meillä on muistettava kuluttajapuoli ja sisämarkkinat ja meidän on muistettava myös kansainvälinen kauppa. Eli ei tämä nyt ole niin yksinkertaista komissiolle ottaa käyttöön pakollista alkuperämerkintää kaikkia elintarvikkeita varten. Tämä täytäntöönpanoasetus ei edes koske vain pakollista alkuperämerkintää, vaan se on pakollinen ainoastaan se on ikään kuin vapaaehtoista pohjalta ja tässä on melkein viisi vuotta mennyt ennen kuin se on saatu hyväksyttyä, eikä kyseessä ole se, että ei komissio halunnut noudattaa oikeudellisia velvoitteitaan, vaan se johtuu siitä, että tässä on niin paljon ristiriitoja loppujen lopuksi niin komissio tekee ehdotukset ja lainsäätäjät he hyväksyvät ja, ja täytäntöpano on vielä hyväksyttävä jäsenvaltioissa. Lopputulos on se, että kun ehdotamme jotakin, haluamme olla varmoja siitä, että lainsäätäjät ja jäsenvaltiot ovat myös samoilla linjoilla ja tulevat noudattamaan mm, tätä. Siksi tässä menee aikaa ja varmastikin tarkastelemme kyllä jäsenvaltioilta saatavia kertomuksia, kunhan niitä tulee. Toistaiseksi niin ei ole käynyt, mutta varmasti niihin tutustumme. Very much. Uh, Mr. Kiitoksia sitten uh, uh, herra Kara. E- Vastaan uh, minulle esitettyihin kysymyksiin. Täytyy sanoa, että mainitsin tapaamisen tämän vuoden tammikuulta eurooppalaisesta riisifoorumista. Minä olen yleisesti optimisti ja täytyy sanoa, että vuonna 2013 komissio käsitteli jossain määrin tätä nollatuontia EUn ulkopuolelta. Sitten Ranskan ja, Saks, äh, Ranskan ja Espanjan ja muiden maiden kanssa olemme tehneet yhteistyötä ja komissio osoitti numerojen pohjalta, että tässä on ongelmia tämän nollatullin suhteen. Kun kyse on siitä, että varmistetaan, minkälaisia äh, vaikutuksia on tällaisella suosituimmuussopimuksella, niin sitten esimerkiksi riidisin ja sokerin kohdalla on havaittu, että on huomattavia äh, rikkomuksia tapahtunut näissä alkuperämaissa, esimerkiksi kansalaisoikeuksien suhteen edustaja Dorfman totesi, että esimerkiksi Kambodža ei enää äh, ole siinä tilanteessa, että sitä voitaisiin pitää tällaisen menettelyyn kuuluvana maana. Myös Euroopassa on rakennettu laitoksia, joissa jalostetaan riisiä. Jokunen kuukausi sitten olemme tuoneet Olafin tietoon, että amerikkalaisissa laitoksissa on äh, käynyt niin, että tuottajajärjestöt ovat e, tuoneet esille väärinkäytöksiä. Eli nämä tapaukset täytyy nostaa esille ja niitä täytyy myös sitten työstää eteenpäin. Täytyy olla mahdollisuus paljastaa tämä ala Euroopassa edelleenkin. Toistan vielä sen, että kun Ajattelemme sitä, miten riisiviljelyllä on myös ympäristövaikutuksia. Esimerkiksi Pohjoen laaksossa, Ranskassa ja Espanjassa äh, vastaavissa paikoissa riisinviljely äh, perinteisellä tavalla estää sitä, että suolainen vesi nousee sitten pitkälle sisämaahan. Ja tällaisia vaikutuksia ilman riisiviljelyä ei olisi. Muistuttaisin, että tammikuun tapaamisessa sen lisäksi, että käsittelimme näitä suojalausekkeita ja äh, merkintäkysymyksiä. Merkinnäthän eivät vielä ole pakollisia, vaan pikemminkin vapaaehtoisia. Siinä yhteydessä käsittelimme myös vastavuoroisuutta, kun kyse on ympäristö- ja sosiaalisista säännöistä. on esitetty myös vaatimus siitä, että voitaisiin toteuttaa kampanjointia, lisämarkkinointia sen lisäksi, mitä nyt jo on käynnissä sääntöjen mukaisesti. Ja sitten Italiassa, kunhan voimme tietyt tekniset ja hallinnolliset kysymykset ratkaista omassa maassamme, niin sitten voimme levittää tietoa italialaista osaamista tällä alalla. Kiitos. Well, uh, thank you very much. Uh... No niin, kiitoksia. Sitten herra Jakobs. Uh, kiitos oikein paljon ja kiitos uh, mielenkiintoisista kysymyksistä. Yritän uh, tiivistää niitä yhteen vastauksessa niin Kukaan varmaankaan ei kiistä avoimuuden merkitystä tässä salissa, eli sitä kannatamme aivan täysin. Ongelma syntyy sitten siinä vaiheessa, kun tämä johtaa elintarvikehukan lisääntymiseen, äh, raaka-aineiden hintojen nousuun ja segregaatiomarkkinoilla. Ja nämä jotkut vaikutukset voivat olla hyvin, hyvin hankalia. Tässä ollaan hiukan tämmöisessä noidankehätilanteessa. tilanteessa näiltä osin. Ja siksipä on niin tärkeää katsoa näitä äh, kansallisia määräyksiä ja toimia yksityiskohtaisemmin. Ja toivomme, että komissio voi tehdä sen sitten harmonisoidusti. Ei niin, että meillä on kahdeksan eri kertomusta kahdeksasta eri tavasta mitata vaikutuksia kuluttajille ja yrityksille. On myös tärkeää tunnustaa eh, se, että kyse on paitsi eh, tiedon tarjoamisesta ja merkinnöistä, kyse on täysin eh, uudesta järjestelmästä. Ja jos kuluttajat tätä toivovat ja jos ollaan valmiit maksamaan ja jos tämä operationaalisesti on mahdollista, niin kyllä yritykset ovat valmiit tähän, koska näkevät itsekin hyödyt markkinoilla ja niiden alojen tukeminen, jotka ovat taloudellisesti vaikeassa tilanteessa, puhutaan vaikka Pariisista, maitoalasta, niin kuin jo aiemmin totesin, viljelijät ja jalostajat ovat tiiviisti tietenkin yhteydessä. Meidän täytyisi auttaa viljelijöitä. Ovatko alkuperämerkinnät oikea tapa, niin mielestäni meidän tulisi myös markkinoida entistä aktiivisemmin hienoja eurooppalaisia tuotteita sen sijaan, että tätä sisämarkkinakeskustelua käytäisiin toiselta kannalta. Kiitoksia. Rajakops, sitten Rova Koslovska. Dziękuję. Kiitoksia. Olen yhtä mieltä muiden puhujien kanssa yritysten vinkkelistä. On tehty erilaisia markkinatutkimuksia. Yritykset toimivat kuluttajien odotusten mukaisesti ja hakevat ratkaisuja, innovoivia tapoja toimia ja katsovat, kuinka voitaisiin tämä kysymys ottaa mukaan niin kuin kuluttajat sitä odottavat. Tämä on tärkeä asia yrittäjille. Tietenkin on tärkeää, että olemassa oleva alan lainsäädäntö on sellaista, jota kaikki yrittäjät voivat ymmärtää, eikä ainoastaan ne, joilla on syvällisempi tietämys asiasta. Tarvitaan selkeät kriteerit niin, ettei mitään ikäviä yllätyksiä yritykselle tulisi. Tarvitaan lainsäädäntöä, jossa on mukana myös myönteiset ja kielteiset näkökohdat, erityisesti koskien näitä pakollisia järjestelmiä. Tähän tarvittaisiin määräajat, jotta se voitaisiin toteuttaa. Ja sitten seuraavassa vaiheessa, kun ajatellaan, kuinka vapaaehtoista otetaan alkuperän mukaan, olisi katsottava, kuinka tässä voidaan toimia – Jotkut ratkaisut ovat varmaan parempia kuin toiset. Kuinka tämä alkuperä esimerkiksi mainitaan, esimerkiksi asetuksen täytäntöönpano asetus on hyvä askel eteenpäin. Kiitoksia. Well, uh, thank you very... No niin, suuret kiitokset teille kaikille keskustelun osallistumisesta. Kiitän panelisteja. Ja nyt meillä on vielä... Meillä on tässä kokous päättymässä. Haluaisin antaa toiselle puheenjohtajalle De Castrolle viimeisen sanan. Non ci sono delle conclusioni. Niin, ei tässä oikeastaan tarvitse eh, johtopäätöksiä tehdä. Haluan vain kiittää kaikkia osallistujia. Me olemme käsitelleet tätä tärkeää, vaikeaa kysymystä monista näkökulmista. Kyse on siis elintarvikkeiden alkuperämerkinnöistä, maataloustuotteiden alkuperämerkinnöistä Haluamme, että parlamentin täysistunnossa lähitulevaisuudessa päästäisiin aivan konkreettiseen, konkreettiseen lainsäädäntötulokseen tästä komission ehdotuksesta. Olemme vakuuttuneita, että tämä aihe ansaitsee kyllä vielä tulla syvennetyksi. Meidän tulee käsitellä hieman syvällisemmin tiettyjä aspekteja – sekä maatalousvaliokunnassa että ympäristövaliokunnissa vielä tarvitaan siis syventävää työtä. Tätä kautta saamme apua sitten lainsäädäntötyöhön ja pääsemme eteenpäin, kun haluamme puolustaa kansalaisia ja kuluttajia ja heidän etujaan Euroopassa. Voin päättää puheenvuoroni tähän. Uskon, että tämä on ollut hyvin tärkeä iltapäivän kokous, maanantai-iltapäivähän nyt ei ole paras ajankohta järjestää näitä tapaamisia, koska jäsenet saapuvat paikalle maanantaina iltapäivällä ja illalla. Eli kovinkaan paljon kollegoita täällä nyt ei ollut paikalla, mutta joka tapauksessa tämä oli hyvin merkittävä askel eteenpäin. Kiitoksia kaikille ja mukavaa illanjatkoa.